I tell you what I know. Yeah, do you know Dear colleagues, please take seat. Hyvät kollegat, olkaa hyvä ja istuutukaa. Aloitamme kokouksen. Voidaanko esitystä katsoa hyväksytyksi? Kyllä, kiitos. Ja sitten hyväksytään pöytäkirjat seuraavista kokouksista 11. marraskuuta. Siitä lähtien kaikki kokoukset 8. tammikuuta asti. On, jos ei ole vasta väitteitä, niin katsomme nämä pöytäkirjat hyväksytyiksi. Kiitos. Kaksi ilmoitusta puheenjohtajalta. Ensinnäkin varapuheenjohtaja Katajainen, Katainen tulee talous- ja raha-asioiden valiokuntaan kertomaan Euroopan strategisten investointien rahaston luomisesta. Sihteeristö on yhteydessä hänen. Luultavasti hän tulee ensi viikolla valiokuntaan, mutta vielä aikataulusta sovitaan. Ja kuten varmasti tiedättekin, Euroopan parlamentaarinen viikko pidetään 3-4. helmikuuta ja silloin täällä on kansallisten parlamenttien edustajia mukaan lukien finanssisopimuksen artiklan, entisen artiklan 13 komitea ja me pidämme interparlamentaarisen valiokuntakokouksen 3. helmikuuta 11 15- kello 1. Se jätään kahteen eri osioon. Ensimmäinen osa käsittelee aggressiivista verosuunnittelua, veropetoksia ja veronkiertoa. Ja sitten toinen koskee finanssivalvontaa, ennen kaikkea pankkiunionia, joten rohkaisen kollegoita osallistumaan tähän kokoukseen. On varmasti hyvin hyödyllistä keskustella näistä aiheista kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Tässä puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt siirrymme kohtaan neljä esityslistalla rahamarkkinarahastot. Ja nyt tarkastelemme valtavaa määrää tarkistuksia. 704 tarkistusta on tullut tähän Niina Gellin mietintöön. Me käsittelemme näitä tarkistuksia siis nyt. Äänestys pidetään 23. 24. helmikuuta. Ja ECRn koordinaattorin pyynnöstä päätettiin että tarkistuksista 22, 23, 25 ja 27 tehdään vaikutusten arviointi ajoissa ennen äänestystä valiokunnassa. Äänestyshän pidetään 23. ja 24. helmikuuta, kuten sanoin. Ja nyt sitten vaikutusten arvioinnin tekijä on valittu. Ja vaikutusten arvioinnin siis valmistellaan näinä päivinä. Minun ei tarvitse tästä kohdasta tai taustasta, tämän tärkeän lainsäädännön taustasta, taustasta sanoa enempää, joten annan puheenvuoron heti mietinnön esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. Haluaisin aloittaa ensimmäisellä asialla näistä rahamarkkinasäätiöistä, mutta, mutta ne, jotka eivät ole olleet mukana näissä keskusteluissa, niin tässä on kysymys lyhyen aikavälin investointivälineestä, yli tuhannesta miljardista Euroopasta ja myös sen hallinnosta. Ja on hyvä muistaa, muistaa mikä rooli tällä rahastolla on investointien sijoittajien kannalta ja myös lainanantajien kannalta. Ymmärrän myös sen merkittävän osuuden, joka tällä alalla ja paikallisviranomaisella ja säätiöillä on silloin, kun käytetään <clears throat> hallinnoidaan tätä rahamäärää. Kuitenkin näen, että on tärkeää ymmärtää, että tämä on tärkeä investointirahasto riskien välttämiseksi ja riskien hoitamiseksi. Ja minun käsitykseni onkin, että tämä asetus, sen pitäisi puuttua MMSn käyttämiseen, kun puhutaan veronmaksajien varoista – ja tärkeä osa tätä lyhyen aikavälin rahastointia, se täytyy pysyä hengissä. Näin ollen, niin kuin aivan oikein sanoitti, näitä on 704 tarkistusta, joita on esitetty, jotka on esitetty. Ja kiitän kaikkia kollegoita paljon tästä tehdystä työstä, työstä ja erityisesti varjoesittelyitä. Mutta haluaisin tässä vaiheessa tänään ehkäpä vain puuttua näihin en puutu kaikkiin tarkistuksiin, vaan puhun keskeisimmistä asioista. Ja vaikkakin on, tarkistuksia on paljon, niin sanoisin, kun olen käynyt keskusteluja kollegoiden kanssa, että tässä on paljon sellaisia tavoitteita, jotka ovat yhteisiä, mutta, mutta konsepti ja lähestymistapa on ehkä hieman erilainen, kun ajatellaan sitä, miten näihin tavoitteisiin päästään enkä niinkään lähde nyt käymään yksittäisiä tarkistuksia läpi, vaan haluaisin tässä vaiheessa erottaa nämä suuret ryhmät ja suuret asiat. Ja ymmärtääkseni tämä, eräät pääehdotukset ovat sellaisia, jotka eivät aina ole niin kaukana toisistaan kuin miltä ehkä, kuin ehkä näyttää. Ensimmäinen asia on selvästikin, minkä tyyppisiä rahavälineitä sijoitetaan. Eri tarkistuksista on puolueryhmät laajasti tukevat sitä, että miten rahamarkkinoille voidaan sijoittaa. Aivan erityisesti koetellaan arvopapereita, ja, jotka ovat luottolaadultaan korkeatasoisia. Ja näyttää myös sieltä, että yleisesti tuetaan sitä, että MMF voisi sijoittaa myös sopimuksiin. Ymmärrän näiden merkityksen ja uskon, että tämä pitäisi yhdistää tiukkoihin ehtoihin, niin kuin tekin totesitte yhdessä omassa tarkistuksena puheenjohtaja. Niin ikään katson, että on huomattavaa laajaa tukea näille, tälle konseptille, joka tekee näistä rahastoista paljon vakaammat. Ja sitten kun näitä likviditeettijärjestelyistä, on useitakin lukuja, joita on esitetty mutta uskon, <clears throat> että luultavasti me pystymme pääsemään kompromisseihin näistäkin. Ja jotta päästäisiin näihin tavoitteisiin, jotta rahamarkkinarahastot saataisiin mahdollisimman likvideiksi, jotta voitaisiin varmistaa, <clears throat> että voidaan investoida erilaisiin kohteisiin. Yksi sellainen asia, jota haluaisin painottaa, on on läpinäkyvyyden lisääminen. Se on yksi prioriteetti monille meistä. Ja myös saataisiin vaatimukset selville ja esimerkiksi stressitestien yhteydessä, jotka vielä pitäisi tehdä tiiviisti. Ja olen iloinen siitä, että tukea on tullut tälle lähestymistavalle. Luulen, että tässä vaiheessa minun täytyy painottaa sitä, että me meillä on vissejä sopimuksia asioista ja samoja linjauksia, mutta on samalla merkittäviä poliittisia eroja näistä asioista. Ja pääero on se, että millä tavalla suhtaudutaan systeemisiin riskeihin, järjestelmäriskeihin, <clears throat> joka, jotka liittyvät näihin rahamarkkinarahastoihin. Pidän hyvänä monia hyvi, erilaisia ajatuksia, joita on esitetty <clears throat> kollegojen toimesta. Aivan erityisesti joita, joita erät varjoesittelijät ovat esittäneet. Ensimmäinen uusi ajatus on alhaisen volatiliteetin arvot, joita sanon LVN affiksi. Nämä ehdotukset ovat tulleet Brian Heisiltä ja myös puheenjohtajalta, joka, jossa konsepti on hieman toisenlainen. Ja sitten on erilaisia jakomalleja, joita Alden äh, varjostelija on esittänyt – ja selvästikin että haluaisivat puhua näistä omista tarkistuksistaan. Näin ollen en aio puuttua niihin, niihin enkä yritä selittää niitä, mitä, mi, mihin näillä tähdetään. <clears throat> Mutta on, on myös sellaisia optioita, jotka ovat olleet teidän tiedoissa, tiedossa, kuten äh, erilaisia, äh, mitä Lamassur ja Karak ovat esittäneet, ja, ja Kamalin esittämät optiot, ja myös herra Heis. Meillä on ollut myös radikaaleja ehdotuksia, joita on tullut, jotka eivät ole olleet aikaisemmin pöydällä, ja niillä yritetään Sinafin ja MMFet pankkeina, joiden, joita koskevat samanlaiset pääomavaatimukset kuin pankkeja. Selvästikin meillä on vielä sarkaa kynnettävänä, jotta nähtäisiin, millä tavalla päästään parhaiten ennen kanssa eteenpäin. Yksi asia, joka on tullut myös esille, joka on hyvin tyypillinen tällä päivänä, on veroasia. Ja olen yhtä lailla huolissani, niin kuin vihreiden varjosittelijaa Herr Schilli on esittänyt ja Massi Guest ovat esittäneet ja tämä on erittäin tärkeää, että me varmistamme sen, että, että mitään yhteyttä ei muodostu taksi, äh, veroparatiiseihin. Ja onkin tärkeää, kun muistamme ne muut keskustelut, joita on käyty veroparatiiseista, että tämä asia otetaan huomioon myös tässä mietinnössä. <clears throat> Niinpä omalta puoleltani sanoisin, että on keskeisen tärkeää, että me taistelemme, äh, äh, selvitämme näitä keskeisiä asioita tulevina päivinä – ja olen yhteydessä varjoesittelijöihin ja tulen pyrkimään kompromisseihin. Ja meillähän on varjojen tapaaminen ensi maanantaina. Ja sanoisinkin, että on tärkeää saada aikaan oikeudenmukainen tasapainoinen kompromissi, jossa tätä huomioon kaikki ne eri puolueryhmien huolet mahdollisimman laajalti. Ja sitten tällä tavalla ehkä voitaisiin päästäisiin samaan skenaarioon, joita me olemme, joihin me olemme tähdänneet viime vaalikauden mietinnöissä. Ja lopuksi vielä <clears throat> ottaisin esiin kaksi keskeistä asiaa. Luulenpa, että ne, jotka haluavat äh, vähän kevyemmän lähestymistavan tämän sanoisin, että tämä ei ole hyväksyttävissä kovinkaan monelle ihmiselle tässä parlamentissa – eikä sitä ole voitu hyväksyä myöskään neuvostossa. Ja kuin, riippumatta siitä, kuinka paljon me katsommekin, että ala huolehtisi itse itsestään, meidän täytyy kuitenkin olla tarkkoja. Tämä on sellainen ala, sellainen sektori, jos voi muotoilla asian näin, että on hyvin, että kaikkien, kaikki, kaikkien tunte, tunte, kaikkihan tuntevat toisensa lainanantajat, lainanottajat, silloin saattaa syntyä ongelmia ja se saattaa johtaa myös järjestelmän systeemisiin riskeihin. Siksi tämä täytyy muistaa, että meidän tarvitsemme kunnon sääntelypuitteet, jotta näihin huolenaiheisiin voidaan puuttua. Ja sanoisin taas niille, jotka uskovat, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista, jos, jos me otamme pois sinapin me emme todellakaan tiedä, minkälaisia seurauksia sillä olisi Euroopan kannalta. Ja meidän likviditeettimme kannalta tai, kannalta tai sijoitusten käytettävyyden kannalta koko Euroopassa. Eikä tämä phase out merkitä, merkitse sitä, että me saamme aikaan konversion kaikkien näiden rahastojen välillä, että ne muuttuisivat osaksi Senavia ja siksi on tärkeää, että me katsomme, että me pystymme tähän. Tietenkin tällaisessa maailmassa kaikki haluaisivat omat kantansa näkyviin, mutta jos me parlamenttina ja jos me valiokunta, valiokunnan tasolla emme pysty löytämään ratkaisua tähän, niin silloin se antaisi aika huonon äh, kuvan tästä valiokunnasta ja tästä parlamentista, että me emme pystyisi jos me emme pystyisi sopimaan konsensuksesta näissä asioissa, jotka ovat hyvin tärkeitä. tärkeitä. Puheenjohtaja, jättäisin kommenttini tähän ja kuuntelen kernaasti varjoesittelyitä ja muita kollegoita siitä, millä tavalla ne katsovat, millä tavalla tässä voitaisiin mennä eteenpäin. Ja ehkä voidaan puuttua ne ehdotuksiin myös yksityiskohtaisemmin. Kiitos. Kiitos Kiitos esittelijälle ja ensiksi EPPn varjoesittelijä Brian Hayes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Niina Gillia hänen tekemästään työstä tämän Ähm, hyvin ristiriitaisen ja vaikean asian parissa. Ja haluaisin myös kiittää muita varjoesittelijöitä. Olen uusi valiokunnan jäsen, mutta olen lukenut yksityiskohtaisesti nuo keskustelut, joita käytiin viime vaalikaudella tässä valiokunnassa. Ja voidaan sanoa, puheenjohtaja, että silloin tilanne kävi kyllä kuumana, ideologiaa ja tunteita tuli pinnalle Kuten esittelijä sanoi, meidän kaikkien tehtävämme nyt on katsoa, voimmeko tämän tilanteen saada ratkaistua tässä aikataulussa, joka meillä on. Ja tällä on valtavia vaikutuksia, jos onnistumme, jos saamme hyvän paketin, hyvän ehdotuksen aikaiseksi, joka käsittelee järjestelmäriskiä, josta Niina on puhunut, ja jos se samalla ratkaisee sen kysymyksen, että tässä teollisuudessa on, teollisuuden lailla on monia eri muotoja. Jos tämän saamme aikaiseksi ja paketin, joka todella toimii, niin silloin neuvosto varmasti nopeasti tulee tämän paketin tueksi. Eli me voimme todella saada tämän tähän tilanteeseen selkeyttä. Kuten sanoin, tämä on ollut kiistanalainen, vaikea asia, mutta varjoesittelijät kyllä tietävät, mikä mitä tässä on pelissä, miten tärkeää on saada vai, hyvä kanta aikaiseksi. Tässä on nimittäin nyt panoksena biljoonan euron markkinat Euroopassa. Tällä rahalla on vaikutusta. Tässä on, on, on kyse lainanannosta isoille konserneille, myös kansalaisjärjestöille, valtioille. Eli tällä rahalla todella on vaikutusta ja näissä olosuhteissa, kun yritämme käyttää pääomamarkkinoita, sitä likviditeettiä, jota meillä on Euroopassa parhaalla mahdollisella tavalla, jos nyt ottaisimme suhteuttamaan lähestymistavan, se olisi hyvin vaarallista. Olen valmis tähän tehtävään muiden varjostelijoiden kanssa voimme löytää kompromissin Niina Gellin ja tämän valiokunnan kanssa. Ja tämän vaikutukset tulevat olemaan syviä. Meidän pitää käsitellä riskiasiaa. Ymmärrän kyllä, että se on huolenaihe. Meillä ei ole ollut tätä ongelmaa Euroopassa onneksi, kuten kuten sanotaan, ainoa tilanne, jossa tuli todella ongelma, tämä oli USAssa Lehman Lehman Brothersin tapauksessa. Meillä ei ole ollut tällaista tapausta tähän mennessä Euroopassa, mutta näin voisi tapahtua. Joten meille parlamentaarikkoina on hyvin tärkeää ja kaikille 28 jäsenvaltiolle on tärkeää taata, että ei näin tapahdu, että, että meillä on järjestelmä, joka on vankka, joka su, oikeassa suhteessa käsittelee, suhteessa käsittelee näitä ongelmia. Sitten näistä tarkistuksista, jotka minä olen tehnyt ryhmäni puolesta. Kuten sanoit, tarkistuksia on yli 700. Nämä välineet ja riskit, jotka CNAV-rahastoihin liittyvät, ja sitten hajauttaminen, avoimuus sekä kelpoiset omaisuuserät. Käymme nämä lyhyesti läpi. Sitten CNAV-instrumentit ensiksi. CNAV-rahastojen sääntely ei mielestäni ole oikea tapa, sillä mielestäni tämä raha lähtisi Euroopasta joko länteen tai itään. Se ei varmastikaan jäisi Eurooppaan. Ja tässä tilanteessa, joka meillä on käsillä Euroopassa, tämä ei olisi järkevää, joten sekä CNAV että VNAV, eli kiinteän nettoarvon ja kelluvan nettoarvon rahamarkkinarahastot, kummatkin ovat tärkeässä roolissa EU-ssa ja meidän pitää säännellä niitä hyvin. Paras ra- ratkaisu olisi se, että kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahastoissa olisi likviditeettimaksuja ja lunastusrajoituksia. Ja me, me olemme tehneet kovasti työtä tämän eteen. Minun ehdotuksessani on kolmea, kolmea erityyppistä rahamarkkinarahastoa. Ensinnäkin yksityiset kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahastot, joita voivat käyttää vain hyvän tekeväisyysjärjestöt ja myös yksityishenkilöt. Ja sitten hallitusten rahamarkkinarahastot, jo, jonka pitää 95 prosenttia varoistaan sijoittaa valtion arvopapereihin. Tällä hetkellä noin 10 prosenttia rahamarkkinateollisuudesta Euroopassa on valtion arvopapereissa. 80 prosenttia instituutioissa. Ja tämä on täysin erilainen malli kuin Yhdysvalloissa, jossa yksityinen puoli on paljon isompi ja, ja sitten instituutiot ja valtio ovat vähem, vähäisemmässä asemassa pitää tämä, tämä ero muistaa. Ja sitten kolmanneksi matalan volatiliteetin rahamarkkinarahasto, joka voisi käyttää tätä, tätä äm, tätä hankintamenon jaksottamista ja sekä yksityiset CNAV-rahastot että matalan volatiliteetin rahamarkkinarahastot, kumpaakin niihin käytettäisiin likviditeettimaksuja ja lunastusrajoituksia, ja tämä estäisi ongelmat, ja tämä aihe tuli itse asiassa esille keskusteluissa. Eli minun ehdotukseni, hyvä puheenjohtaja, olisi tällainen, että käytetään likviditeettimaksuja ja lunastusrajoituksia ja sitten vielä likviditeetistä. Haluaisin, että päivittäiset likviditeettirajat nostettaisiin 10-15 prosenttiin ja nämä rajat 20-30 prosenttiin. Kun keskävin keskustelua yhdysvaltalaisten kanssa, sanoin, meille sanottiin, että eh, tehokkain uudistus eh, heillä oli likviditeetin nostaminen ja se on tietysti järkevää, sillä jos rahaa on enemmän käytettävissä, niin se, niin se on hyvä väline ö, shokkeja vastaan. Mutta likviditeetistä olen valmis löytämään kompromissin, jotta tämä saadaan toimimaan. Varmasti voimme tätä vielä yksityiskohtaisemmin käsitellä, mutta parannetun likviditeetti päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla olisi ehkä yksi näistä uudistuksista, josta voisimme sopia. Ja sitten luottoluokitukset komission ehdotuksessa sanotti, puhuttiin ulkoisista luottoluokista, että ne saattavat vaikuttaa kielteisesti. Ja, mutta on kuitenkin tärkeää, että voidaan arvioida luottoluokitusta. Minä olen tarkis, tarkistuksissani ehdottanut ulkoista luottoluokitusta, mutta nämä ulkoiset luottoluokitukset olisivat kansallisten viranomaisten vaatimusten mukaisia ja pitäisi taata, että rahamarkkinarahastossa rahastolla ei ole enempää kuin 5 prosenttia ei sijoitettuna tiettyyn omaisuuserään. Ja meidän pitää myös taata, että rahamarkkinarahastot eivät todellakaan yhteen tahoin investoi liikaa, mutta likviditeetistä haluan niitä tehdä aivan selväksi yleisölle, mutta erityisesti valiokunnallemme, että olen valmis löytämään likviditeetin hajauttamisesta kompromissin varmasti löydämme sellaisen ratkaisun, joka, joka sopisi sekä kiinteän nettoarvon että kelvan nettoarvon rahamarkin rahastoille. Olen samaa mieltä Niinan kanssa. Rahamarkkinarahastoiden pitäisi viikoittaisesti ilmoittaa likviditeettitasoista, portfoliosta ja keskimääräisestä varojen maturiteetista ja varoista. Ehdotin tarkistusta, jonka mukaan rahamarkkinarahastot voisivat ostaa korkealaatuisia omaisuusvakuudellisia arvopapereita. Eli minä ehdotan pakettia, joka käsittelee järjestelmän riskiä, mutta samalla vie eteenpäin tätä teollisuuden alaa. Meidän pitää nähdä tämä paketti mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja toivottavasti pääsemme sopimukseen. Se olisi tärkeää tälle teollisuuden alalle ja rahoituksen tulevaisuudelle Euroopassa, erityisesti tälle parlamentille. Uskon, että pääsemme tulokseen tällaisella, tällaisella ehdotuksella, jonka minä teen ja Niinan ehdotuksilla. Kiitos. Seuraavaksi herra Kamal ECRstä. Kiitos kovasti. Pidän hyvänä tätä yksituumaista lähestymistapaa, joka tuli esille esittelijän ja Brianin suulla. Ja tämä koskee muitakin poliittisia ryhmiä. Ja olen samaa mieltä, että, että, että että kun käsiteltiin viime vaalikaudellakin, tämä on yhtä haastava, mutta ilmeisesti keskustelun sävy on hieman äh, valtillisempi ja saan jää nähtäväksi, miten tämä menee eteenpäin. Täytyy sanoa, että jos katsotaan näitä periaatteita, mistä keskustellaan, missä ovat jakolinjat, täyttää siltä, että yksi jakolinja koko asiassa on, on CNAV ja VNAV. Jotkut täällä uskovat, että VNAV ovat hienoja, upeita, ne ovat turvallisia ja kaikki pitäisi hoitaa VNAVin kautta. Ja ei olisi mitään ongelmia, jos me löydät VNAVit. Mutta me tiedämme, että siellä on ongelmia. Ja tässä muutamaan unohdetaan tämä historia. Ja katsotaan sitten CNAVia Kuten Brian, Briankin sanoi, siinä oli ongelmia Yhdysvalloissa, seinävarastoissa, mutta että meidän pitä, tähän meidän pitäisi keskittyä. Ei pelkästään USA, vaan Seinavin tuottamiin ongelmiin ja siihen, millä tavalla voidaan puuttua näihin ongelmiin ja ottaa huomioon nämä huolenaiheet. Jotkut haluavat tappaa Seinavit että se olisi yksinkertainen ratkaisu. Jos me tapamme CEDAF-rahastot, niin silloin <clears throat> se vastaa ehkä jonkun tietyn maan kansallisia intressejä että Seenavit halutaan pois, koska kaikki muutettaisiin Veenaviksi ja saataisiin sitten riittävästi käteistä rahaa tuohon maahan. Ja täytyy muistaa tämä, että meidän täytyy käsitellä myös Veenav-ongelmia. Ja kaikki tämä ää, ää, raha, joka poistuu Seenavista, ei välttämättä mene Veenaviin. Itse asiassa me tiedämme, mitä, mitä, mitä tulisi tapahtumaan. Mehän tiedämme, mitä yleensä tapahtuu. Jos esimerkiksi ala on aina ja teknologia on aina edellä lainsäädäntöä. Ja kun rahoituspalveluja, niin itse asiassa tämä alasektori löytää kuitenkin aina jonkun tavan kiertää jotkut asetukset. Ja meidän sitten lähdetään hakemaan sääntelemättömiä yksityisiä aloja. On olemassa yksi, yksi sääntelemättömiä markkinointia. Mitä me teemme sitten? Sitten meille tulee komissiosta ehdotus ja, ehdotus ja parin vuoden päästä sitten täällä valiokunnassa puhutaan niistä vaikutuksista, koska me olemme sulkeneet Seilon rahastot ja sitten rahavirtaa johonkin säätelemättömille markkinoille. Ja miten tämä tapahtui? Meidän täytyy säännellä sääntelemättömät markkinat, sitten taas löydetään joku toinen paikka ja sitten aina kahden vuoden jälkeen yritetään äh, keksiä uusi ratkaisu. Meidän täytyy rohkaista äh, äh, sijoittajia pysymään täällä, mutta myös samalla meidän täytyy puuttua niihin asioihin, jotka ovat johtaneet siihen, että e, mitä Yhdysvalloissa tapahtui, niin kuin Brian sanoi. <clears throat> Yksi ala on se, tämän tämä diversifikaatio. Meidän pitää varmistaa, että ei ole liian alttiina yhdelle varamuodolle tai omaisuusmuodolle ja tämä on yksi perustelu eräiden tarkistus, niitä olen esittänyt ja muutkin ovat esittäneet. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, tai useimmat ovat samaa mieltä siitä, että puskuri on aika, aika raaka väline. Yleisesti tuetaan laajia puskureita. Tietenkin joku sanoi, että, että käytetään puskuria vaan ja se hoitaa asian turvallisuutta. mutta todellisuudessa me tiedämme, että laajakin puskuri voi haitata seinäveä. Mitä me sitten teemme? Ensimmäinen diversifikaatio, monialaistaminen, että saataisiin meidän täytyy kuunnella näitä CNAF ja VNAF-sijoittajia ja kysyä, mitä ne tekisivät ja miten ne käyttäytyisivät. Meidän täytyy myös katsoa näihin riippumattomiin äh, varantoihin. Ja meidän täytyy olla huolissamme myös pankkien omista malleista – täytyy myös selvittää, mihin rahat on sijoitettu. Ja sitten meidän äh, pyrkiä myös vakauttamaan nämä rahastot. Ja meidän täytyy hakea kompromissi näiden eri äh, lähestymistapojen välillä. Täällä on tullut äh, esillä ajatuksia luottoluokituksista. Luottoluokitus ottaa huomioon että luottoluok- onko luottoluokitukset riittävän hyviä. Meidän täytyy kysyä nämä kysymykset, ja tätähän kaivattiin aikaisemmin luottoluokituksessa, vai, vai pyrin, pyrin, pyrimmekö mä vain kaksinkertaistamaan tai kolminkertaistamaan sääntelyn, eh, tai sitten ehkä nelinkertaistamaan sääntelyn. Meidän täytyy ymmärtää, miksi ihmiset sijoittavat MMFään lyhyen aikavälin sijoituksia. Ei minkä takia sijoitetaan pankkeja? Haluammeko tämän rahan menevän venaviin tai pankkeihin, jos me käytämme senaveja? Otetaanpa askel taaksepäin. Ymmärrän nämä vaikeudet, joita esittelijällä on. ne vaikeudet ole pienempiä kuin aikaisemmalla entisellä, eh, viime vaalikaudella. Meidän täytyy saada valoa tälle tähän sektoriin ja saada lisää monialaistusta meidän täytyy vahvistaa MMF, CNAVia ja VNAVia ja meidän täytyy lisätä luottamusta ja odotankin keskusteluja kollegojen kanssa. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi Peter Jetsk Aldesta. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta kollegat. Tavoitteemme ovat edelleen samat. Meidän pitää taata, että rahamarkkinarahastot voivat rahoittaa reaalitaloutta. Meitä on jo muistutettu siitä, että tässä on kyse biljoonan euron markkinoista. Ja meidän pitää taata, että samalla ei kuitenkaan uhata rahoitusvakautta. Ja olemme, olen itsekin tutkinut eri skenaarioita ja myös tätä pääomapuskuria, joka on komission ehdotuksessa. Ja minusta vaikuttaa, että järkevin ja tasapainoisin vaihtoehto olisi tämä kelluvan nettoarvon rahamarkkinarahasto. Ja samalla pitää tietysti taata avoimuus ja rahoitusvakaus. Tämä mekanismi toimisi markkinahintaan arvostamisen metodilla ja myös sopeutetulla osuusmäärillä. Ja haluaisin toistaa nyt perusperiaatteen tässä ehdotuksessa. Nimittäin ehdotuksessa CNAV-rahamarkkinarahastot, niitä pyydetään käyttämään markkinahintaan arvostamista samalla kun ne pitävät oman järjestelmänsä edut ovat ähm, tämä saman päivän järjestäminen ja saman päivän selvitys siis. Ja äh, CNAVn johtajalla olisi kaksi vaihtoehtoa, jos tulee voittaa. Hoitaja antaisi tällaisen kupongin ja sijoittaja voisi silloin rekisteröidä tämän voiton pääomatulona. Jos tulee tappiota, niin pitäisi vetää vastaava määrä osuuksia pois portfoliosta. Ja, ja sitten tämä hankintamenon jaksottaminen ja tämä breaking the buck skenaario, nekin hoidettaisiin tällä samalla metodilla. Meidän pitää vielä keskustella tämän mekanismin yksityiskohdista, mutta luulen, että tämä on kaikista tasapainoisin vaihtoehto, joka myös käsittelee EC, RB, EKPn ja komission huolenaiheisiin. Ja tämä CNAV-rahamarkkinarahasto tässä muodossa olisi myös hyvä ehtoehto sujuottajille. Ja sitten tietysti hajauttamis, hajauttamis- ja likviditeettivaatimukset komission ehdotuksessa ovat tiukkia ja ne itse asiassa me, olis, me tehtäisiin sijoitusten kustannuksella. En nyt mene yksityiskohtiin tarkistuksissani, mutta haluaisin toistaa kollegoideni sanomaa ja sanoa, että kaikkien pitää nyt tässä tehdä rakentavalta pohjalta yhteistyötä, jotta saamme kompromissin aikaiseksi tästä hyvin mielenkiintoisesta asiasta. Ja kannattaisin myös sitä, että tämä valiokunta saisi hyvin vahvan kannan aikaiseksi ja myös tämä parlamentti tietysti arvostan esittelijän ja varjoesittelijän yhteistyötä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Fabienne Maassi Guesta. Like. Ensinnäkin haluaisin painottaa ja pitää hyvänä esittelijän lähestymistapaa, jonka mukaan tämä asia täytyy saada läpi missä tahansa me keskustelemmekin rahoitusmarkkinoiden uudistuksesta ja rahamarkkinoiden uudistuksesta ja pankkien uudistamisesta, on olemassa suuri riski, että toiminta saattaa siirtyä varjopankkipuolelle. Mutta on aika yllättävää, että silloin kun me käsittelemme näitä tällaista varjopankkitoimintaa, ja sitten pitäisi puuttua siihen varipankkisektoriin. Silloin meidän konseptimme on se, että, että meidän täytyy tehdä työmme, koska muussa tapauksessa sitten muut vastaavat. Me katsomme, että olemme hieman huolissamme, että vaikka, siis jos aina varjopankkitoiminta ilmaisee, on sellainen, että siinä ei kuitenkaan ei ole mitään perusteluja tälle erityiselle asetukselle, jotka, jonka jonkun, jotkut haluaisivat äh, tulevan voimaan. Äh, kollegamme Niina Brian ja muut ovat painottaneet sitä, että tämä, että tämä on eurokysymys. Totta kai tällä sektorilla on paljon rahaa, mutta meidän johtopäätöksemme ovat hieman äh, toisen tasoisia, koska me katsomme, että, että koska, koska rahaa on niin paljon tällä sektorilla, meidän pitäisi huolehtia tämän rahan ohjaamisesta arvokkaampaan käyttöön ja turvallisempaan käyttöön ja turvallisempaan sijoitusympäristöön, eikä jättää sitä pelkästään pankkisektorille. Sitten meidän tarkistuksestamme. MMF pitäisi jättää pois tästä varjopankkitoiminnasta ja, ja varjopankkitoiminta pitää säädellä. Me, ja täytyy muistaa myös kansainväliset elimet, kuten IOSCO ja Euroopan systeemiriskikomitea, jossa sanotaan, että, että siellä, siellä pidetään pankityyppistä toiminnasta ja haluaisimme nähdä sen mukaisesti kunnollista valvontaa pankkisektorilla, jota vaikka sitä sovellettaisikin MMFn, CNAFit edelleenkin tuntuvat olla sellaista et, sehän tuntuu olevan ikään kuin likviidi taho, mutta me katsomme, että tämä antaa väärän vaikutelman ja me katsomme, että erityisesti korkean riskin vähittäispankkitoiminta, siinä puhutaan ammattimaisesti sijoittajista, minusta vähittäispankki, ei, se me ei pitäisi sijoittaa Senaviin, ja me olemme esittäneet Senafin Facing Outia lähivuosina, koska meistä se olisi sellainen, joka lisäisi läpinäkyvyyttä. Me, siinä voidaan välttää systeemisiä riskejä. Ja se olisi myös sopusoinnossa kansainvälisten suositusten kanssa, joita äsken lainasin. Ja sitten NAF-puskurin osalta me pidämme tätä hyvänä. Ehkä viiden vuoden siirtymäkauden aikana CNAF pitäisi esittää maksuja, jos viikoittain kertyvät maksut ovat alle 15 prosenttia kokonaisvaroista. Kuitenkin me vastustamme näitä ajatuksia, koska tämä vaikuttavat haitallisesti, koska ne voivat lisäksi tämä lisättäisiin vakautta ja voitaisiin välttää riskejä, voit, haluaisimme kieltää investoinnit ja pitäisi Meidän pitäisi lisätä läpinäkyvyyttä. Tässä me, me vahvasti me tuemme sitä, mitä on esitetty äh, esittelijän toimesta. Me katsomme myös, että investoinnit ja johdonaiset olisivat laillisia vain, joiden yksinomaan, jos yksinomainen tarkoitus on, ö, äh, pidämme hyvänä meidän ehdotusta ö, äh, ulkoisesta tuesta, ja näin ollen me myös olemme esittäneet tarkistuksen, jonka mukaan 36 artikla otetaan pois. Me olemme myös huolissamme MMFn toiminnasta kolmansissa maissa, jotka, joita voitaisiin pitää taksi, äh, veroparatiiseina. MMFia ei saa, niitä ei saa käyttää veronkierron, to, veronkierron harjoittamiseen – Siinäpä suurin piirtein se, mitä meidän, mikä meidän panoksemme tähän pakettiin on, ja odotan kiinnostuksella keskustelua. Thank you. Thank you. Kiitos. Vihreän puolesta Eva Jolie. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Nina Chiliä ja varjoesittelijöitä lisäselvennyksistä. Minä puhun lyhyesti ja keskityn avainasioihin. Kuten edellisessä keskustelussa sanottiin, mielestäni tässä ei pitäisi olla nyt oma hyväinen seitsemän vuoden jälkeen, kun kriisiä on, on koettu. Sellaista mitään ilmaista lounasta ei ole meidän, meidän pitää ottaa huomioon, että tämä toiminta on johtanut järjestelmään riskiin ja siksi me haluaisimme vahvistaa komission ehdotusta ja haluaisimme vaiheen, jossa nykyiset CNAV-rahastot muutetaan vnav rahastoiseksi CNAV-rahastot, ainoat sellaiset, joita voisi tämän jälkeen olla, olisivat sellaisia, jotka vastaisivat komission ehdotuksen vaatimuksia, mutta myös lisävaatimuksia, kuten esimerkiksi pankkilisenssin saaminen. Kun olen katsonut ensimmäisen kerran näitä tarkistuksia, niin olimme sitä mieltä, että useimmissa ryhmissä oli tukea jonkinlaiselle siirtymäkaudelle, jos nyt ei su- suuralle siirtymiselle CNAV-rahastoista VNAV-rahastoihin, niin ainakin, että otettaisiin vain rajoitettu kategoria CNAV-rahastoja käyttöön. Meidän mielestämme esittelijällä siis olisi tarpeeksi tukea mietintönsä vahvistamiseen. Olemme kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi vahvistaa vaatimuksia hajauttamisen suhteen. Me haluaisimme, kuten esittelekin, että on tällaisia palautussuunnitelmia ja me haluaisimme myös, että on enemmän rajoituksia – johdannaissopimusten kelpoisuuden suhteen ja myös tämän hankintamenon jaksottamisen suhteen. Olemme myös antaneet tarkistuksia, jotka vahvistavat komissiota, komission ehdotusta seuraavissa sorvassa suhteessa. Olemme sanoneet, että rahamarkkinarahastot, jotka ovat veroparatiiseissa, niiden toiminta EU-ssa pitäisi kieltää. Ja tyytyväisenä totean, että Nina Gill myös tukee tätä ehdotusta. ESMAN eli EAMVn valvontatoimintaa pitäisi vahvistaa ja pitäisi taata ennen kaikkea se, että tärkeät rahastot ovat EAMVn suorassa valvonnassa, ennen kaikkea jos on vakausongelmia. Ja EAMVn pitäisi poikkeuksellisissa olosuhteissa voida keskeyttää lunastus tietyssä rahamarkkinarahastossa. Ja haluaisimme, että käytetään myös se, että käytetään CRD4-periaatteita rahamarkkinarahastoissa. Ja lopuksi me haluaisimme, että vahvistetaan avoimuusvaatimuksia ja taataan, että EAMV julkaisee nykytilan tältä teollisuus, teollisuuden alalta samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten EFTDn puolesta. Olkaa hyvä. Chairman. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikille, jotka ovat, kiitän kaikkia, jotka ovat esittäneet vartaristuksen tähän ehdotuksen. Yritän keskittyä kolmeen kohtaan. Ensimmäinen on havainto niistä syistä, minkä takia tämä direktiivi pitäisi saada aikaan ja näyttää siltä, että me yritämme hoitaa markkinoita niin kuin herra Heis sanoi, ja joka on meitä on niin paljon sijoittajia, joita tarvitaan, jotka tekevät työtä koko Euroopan talouden ja maailman talouden eteenpäin viemiseksi. Me näytämme sanovan, että meillä on ongelmia markkinoilla, koska finanssikriisin takia, kuten herra Heis sanoi, tällaista ongelmaa ei ole tässä, tällä erityisellä markkina-alueella Euroopassa. Ja näyttääkin siltä, <clears throat> että me yritämme löytää ratkaisun ongelmaan, joka ei ole vielä ratkaistu. Ja äh, tämän luominen, me emme tiedä, äh, mitkä vaikutukset tällä voisivat olla. Totean, että Rova Jill sanoo, että hän on huolissaan siitä, että näillä erityisillä markkina-alueilla – ovat osanottajia, jotka ovat tuotteita ja sitten toiset sijoittavat tuotteet, tuotteisiin ja näyttävät tuntevat toisensa varsin hyvin. Ja siitä syystä se sinänsä on eri, spesifinen ongelma, johon täytyy, jos täytyy olla huone, huolissaan. Se on aika erikoista täältä, että ihmiset, jotka aloittavat harjoittelijana, sitten heistä tulee meppejä ja sitten niistä komissaarista tulevat takaisin. Jos, joku, jos tämä tämä on, kuitenkin, tämä on kuitenkin se paikka, jossa pitäisi, meidän pitäisi säännellä itseämme tiukemmin, koska, koska tämä logiikka ei istu, koska, juuri sen takia, koska ihmiset tuntevat toisensa. Ja tästä syystä he pystyvät luomaan tuotteita, jotka toimivat tiettyjen kuluttajien kannalta. <clears throat> Vuosien mittaan nämä markkinat ovat kehittyneet. Me olemme nähneet C-Navin ja V-Navin kehittymisen, koska koska ihmiset tietävät juuri sen, mitä kuluttajat haluavat ja tarvitsevat. Siksi investointeja pitä, tietävät, mitä investointi pitää olla, mikä se likviditeettitaso pitäisi olla, koska markkinoiden osanottajat tietävät sen. Ja mitä me teemme täällä tänään? Me on itse asiassa se, että me, meistä, meistä tulee taitavia teknisiä tuotteiden luojia. Jos me olisimme pankissa tai rahastossa, me loisimme tämän tuotteen itse. Ehkä me ne, jotka luovat tämän direktiivin, pitäisi, heidän pitäisi mennä pankkiin ja yrittää selvittää rahan luomis, miten raha luodaan. Ja tätä me juuri teemme. Ja ongelmana on se, että meillä ei ole taitoja eh, näiden tuotteiden luomiseen markkinoita varten. Ja tämän seurauksen, jos tarkastellaan yksittäisiä osia tässä direktiivissä, voitte nähdä, että, että siinä on mahdollisuudet epäonnistumiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi yksi argumentti tai yksi, äh, äh yksi argumentti koskee buffe, äh, puskureita ja, ja puhumme prosenttiosuuksista. No selvästikin on ollut loppareita kummallakin puolella kaikki, kaikkien ryhmien suuntaan, ja, jotka sanovat, että tämä on se hyvä, hyvä puskeri. Joka, no se saattaa toimia jollekin, mutta aina jos aina joku voittaa ja toinen häviää. Ja minä sanoisin, että tässä olosuhteessa, tässä olosuhteessa erityisesti pienemmät osapuolet, jolloin 23 miljardia olisivat ne, jotka häviäisivät, koska se prosenttiosuus, jonka ne ansaitsevat, vähentäisi, vähentäisi heidän maksujaan ja olemme aika huolissamme tästä paperista, että siinä ehdotetaan, että johtajat joutuvat vastaamaan suuresta osin kust, su, suurelta kustannusosalta. Ja tämä taas tuhoaisi pienet toimijat ja varmistaisi sen, että, että suuret toimijat pysyisivät. Ja tämä sitten muuttuu poliittiseksi, koska on selvää, että tässä on ollut poliittinen agenda tämän takana, jotta yritetään sitten vaikuttaa CNAVeihin ja VNAVit tulisivat tilalle toinen on ranskalainen tuote, ja tässä tullut vaan var, varmistaa, että ranskalaiset markkinat pärjäisivät paremmin kuin esimerkiksi Britanniassa. Tämä ei ole oikeudenmukaista, mutta se ei ole mitenkään odottamatonta. Ja lopuksi olen pahoillani puheenjohtaja, koska te kuulitte tämän eilenkin lounaalla. Tässä, tässä puhutaan skorpionista ja sammakosta Skorpioni istuu joen rannalla ja pyytää sammakolta kyytiä joen toiselle puolelle. Sammakko sanoi, miksi minä tekisin sen? Sinähän vaan tappaisit minut. Scorpion sanoi en. Tässä tapauksessa me, me molemmat me tarvitsemme toisiamme, me, me tarvitsemme päästä joen yli. Sitten sammakko sitten hyväksyi tämän argumentin ja sitten antoi sitten Scorpionen, Scorpionen nostaa selkää. Sitten kun ne ovat puolivälissä jokea, Scorpioni niin, äh, nosti, äh, pisti sitten sammakkoa niskaan ja, ja tappoi tämän sammakon. Ja sitten kun sammakko kuoli, hän, siis miksi sinä teit tämän, sanoi Skorpionille. Skorpioni sanoi, että olen pahoillani, Tämä on minun luonteeni, luontani. Ja tässä ongelmana on se, että, että kun me yritämme ratkaista ongelman, joka, joka luodaan, jo kuitenkaan ei mitään äh, tämä tuote, joka tuntuu toimivan ja on toiminut markkinoilla vuositolkulla, ja se, että meidän on vaan tehtävä jotain tai näytämme tekevämme jotain, niin silloin, silloin päädymme ehkä markkinoiden tappamiseen, niin kuin herra Kamal sanoi ja se ajetaan pois markkino- Euroopasta aikana, jolloin me tarvitsemme enemmän likviditeettiä, enemmän tuotteita, enemmän sijoituksia, jotta voisimme varmistaa kasvun jatkumisen koko Euroopassa. Thank you. Now... Kiitos. Ja sitten catch the eye-menettely. Ensimmäiseksi Alain Lamassoure. Merci, monsieur le président. Puheenjohtaja, kiitokset. Haluan esittää kiitokset ja onnittelut äh, Rova Gillille, esittelijälle, joka on tehnyt äh, varsin huomattamaa työtä, johdonmukaisia ehdotuksia ja samoin kiitokset kuuluvat myöskin varjoesittelijöille. EPPn loistavalle äh, varjoesittelijä ensimmäisenä. Kun keskus, kuuntelee tätä innoittavaa keskustelua, Äh, saa sellaisen äh, käsityksen, äh, että asian käsittely vie hieman enemmän aikaa kuin tietyt myönteisesti asian suhtautuvat voisivat ajatella. Komissiossa on käytetty paljon aikaa tämän asian käsittelyyn. Nyt mielestäni ei ole syytä kiirehtiä. On varsin järkevää käsitellä asiaa vielä äh, riittävästi, jotta saadaan aikaiseksi järkevä teksti äh, ilman, että lähdetään kiirehtimään. Nyt muutama seikka itse asiasta. Rahamarkkinarahastoilla on äärimmäisen tärkeä merkitys Atlantin molemmin puolen eri tavoin. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja ikään kuin referenssinä, se on sinänsä hyvä asia, mutta se, että samoja malleja käytetään jatkuvasti Euroopassa, ei välttämättä ole hyvä lähestymistapa. Minä olen esittänyt sarjan tarkistuksia, jotta voisimme lähteä liikkeelle keskustelussa aivan uudelleen sillä tavoin kuin täällä tänään on todettu, todettukin. Eli komission ehdotuksen pohjalta varjoesittelijä niin, niin, osoitti solmea Ranskaa. Hänen äh, kertomuksensa, tarinansa äh, Sammakosta ja Skorpionista jollakin tavoin korjasi tilannetta. Sammukka, Sammakko kai tässä nyt edusti Ranskaa vai menivätkö nämä roolit mahdollisesti väärinpäin. Mutta siis, jos komissio tekee ehdotuksen, jossa todetaan, että kokemus osoittaa, että se navit rahoituskriisitilanteessa luovat paljon enemmän systeemisiä riskejä kuin Veenavit, niin silloin on syytä keskittyä pikemminkin veenav ratkaisuun. Ei niin, että mietitään yksittäisten jäsenvaltioiden kannalta asiaa, vai ylipäätään investoijien kannalta. Ja sillä tavoin mielestäni on mahdollista välttyä tilanteesta, jossa rahamarkkinarahastot luovat ongelmia – on selvää, että V-navit ovat paljon laajemmin käytetty rahastotyyppi kuin C-navit. Minun uskoakseni, äh, jos ollaan samaa mieltä siitä, että molempia äh, muuttuja on äh, pidettävä käytössä, on toimittava niin, että molemmista on saatava myöskin etua. Ei sillä tavoin, että molempia malleja yritetään jotenkin lähentää ja saadaan lopulta aikaiseksi ontuva malli. Olen täysin varma siitä, että Seenavia koskevat argumentit, joilla täällä esitettiin niiden säilyttämisen puolesta, johtavat tilanteeseen, jossa jotkut pankit ja investoijat äh, lähtevät antamaan takuita, joita ei tällä hetkellä edes ole mahdollista antaa. Niin kuin sanottu, äh, tarkistuksia on esitetty muidenkin kollegoiden äh, toimesta. Ja esimerkiksi se, mitä esitettiin veroparatiiseista, olen täysin samaa mieltä siitä, myöskin valvonnan osuudesta olen samaa mieltä, mutta kaiken on perustuttava tuo, luonnollisesti reaalitalouteen. Ja se edellyttää sitä, että mitä epäilyttävää veroparatiisipohjaista toimintaa ei ole olemassa. Kiitos. Kiitos, Pervans Perez. Kiitos, en puhu kovinkaan pitkästi. Haluaisin tuoda ensin erään huolen aiheen, joka äh, tietyllä äh, tavalla on jäänyt täällä mainitsematta. Jos tarkastellaan sitä tapaa, jolla äh, Eurooppa on vastaamassa tilanteeseen, josta esimerkiksi G20 puhuttiin, on selvää, että Euroopan on nyt tehtävä eh, jotakin. Rouva Gina Gill eh, on esittänyt hyvä eh, pohjapaperin ja nyt meidän on mietittävä siltä pohjalta, minkälaisia panostuksia ja minkälaisia vastauksia Eurooppa pystyy tarjoamaan, jotta saadaan aikaiseksi rahoituksellista vakautta tavoitteet ovat mielestäni pikemminkin rehellisesti sanottuna CNAV-pohjaisia ja se taas edellyttää suurta vastuuta esittelijältä. Jos tarkastellaan nyt esitettyä ehdotusta, haluaisin esittää siihen liittyen kolme kommenttia. Ensinnäkin sen, että esittelijä esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen muutoksia. 3 prosentin puskureiden käyttöönotosta todellisen riski, todellisessa riskitilanteessa. Tämä on ehkä aika heppoinen ehdotus. Mielestäni systeemiset riskit eivät välttämättä sinänsä ole vaarallisia. Meidän on pyrittävä nyt lähtemään oikeaan suuntaan, oli riskejä tai ei. Mutta äh, jos tarkastelemme itse periaatetta ja, ja puskureiden äh, käyttöä, niin sinänsä en periaatteellisesti sitä vastusta. Entä sitten äh, liiallinen velkaantuminen esittelijä ehdottaa, jos nyt puhumme ihan periaatteellisesti asiasta, tätähän voidaan tietysti käsitellä pitkänkin – esitetään, että otettaisiin käyttöön erityislaatuinen mekanismi, jonka avulla tätä säädeltäisiin. Jos näin toimitaan, on oltava todella tarkkana sen suhteen, että ettei eh, velkaantumisaste eh, ole törmäyskurssilla tiettyjen eh, maiden oman velkaantumisen kanssa, erityisesti euroalueella. Meillähän on olemassa pankkiunioni, jonka puitteissa on ollut mahdollista erottaa toisistaan pankkien varat. Ja näiden sekoittaminen keskenään on aika huono asia. Sitten vielä kolmas asia, seinävien pelastaminen, vaikka olisi paljonkin mielikuvitusta, on aika vaikea yhtälö. Voi nimittäin käydä niin, että seinävien volatiliteetti on hyvin heikko, vähäinen ja, ja sen johtaa tilanteeseen, jossa riskit lisääntyvät. Siksi olen sitä mieltä, että meidän on pidettävä kiinni puolen vuoden määräajoista, jonka puitteissa vaku, vakuus voidaan antaa nimenomaan Seenavien yhteydessä. En nyt tunne volatiliteetti rajoja aivan tarkalleen C-navien osalta, mutta tiedän, että sellaiset on olemassa. Ja sitten vielä viimeinen seikka C-naveista. On mahdollista pelastaa ne pankkitoimintapohjaisilla tuotteilla. Jos näitä kuitenkin käsitellään investointituotteina, niiden likviditeetti riippuu investoinneista ja jos kuitenkin muistamme, että sääntelijöiden ja valvojien tehtävä on pitää huoli siitä, että järjestelmä toimii, on tähän sitouduttava myöskin pankkivalvojat. Aiheesta puhuttiin jo puolitoista viikkoa sitten Euroopan keskuspankki otti asian kantaa. He totesivat, että valvontaviranomainen on se taho, joka vastaa näistä kysymyksistä pikemminkin kuin pankkiala kokonaisuudessaan. Kiitos. Ja nyt Timan Lender komissiosta much for giving us uh, the floor. Kiitoksia, että saamme puhua. Luultavasti meillä on paljon <clears throat> kiinnostavia tarkistuksia tähän meidän ehdotuksemme, jota täällä on tehty. Kaikki, kaikki ovat tarkastelun väärti. Me ollaan kuitenkin hieman pelkäämme, että me tarvitsemme me, ö, ö, välitöntä ratkaisua tähän ongelmaan. Meillä on nämä rahastoja, meillä on yksi triljoona, josta on kyse. ja taas meillä näemme hyviä ehdotuksia, joita voita, jossa voitaisiin käyttää pankkivalvonnan kaltaista työkalua, niin kuin Seinavin kohdalla erityisesti tarkistukset 397 ja ne, jotka liittyvät siihen, ovat mielestämme sellaisia, että niissä niissä on potentiaalia siihen, että saataisiin tämä lyhyen aikavälin konsepti, ainakin jolle ei haluta käyttää pääomapuskureita, niin kuin me olemme ehdottaneet. Ja meidän pitää erottaa toisista, Meidän täytyy muistaa se, että pank- kansalliset viranomaiset voisivat käyttää pankkivalvonnan kaltaisia välineitä, voitaisiin vakauttaa markkinat. Me olemme valmiita yhteistyöhön ja kehittämään ö, mahdollisia voitteita, joilla voidaan vakauttaa nykyinen, nykyiset lunastusrahastukset ja varsinkin kun puhutaan pankkivalvonnan kaltaisesta asetuksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka kommentoivat. Ymmärrän kyllä nämä eri näkökulmat ja huolenaiheet. Haluaisin ihan lyhyesti vielä puhua, sillä tiedän, että siirrymme seuraavaksi äänestämään. Mielestäni on tärkeää, että saamme kokonaisvaltaisen paketin aikaan. Mielestäni on myös tärkeää, että katsomme avainasioita. Minulle likviditeetti ja hajauttaminen ovat näitä tällaisia asioita ja CNAV-rahastojen kohtelu ja myös niiden vero, verotuksellinen kohtelu. Mielestäni ei ole hyödyllistä ottaa aivan samaa kantaa kuin neuvosto. On huolestuttavaa, että lähdemme edelleen näihin asemiin, sillä emme saa minkälaista konsensusta aikaiseksi, jos emme lähde näistä asemista liikkeelle tai näistä asemista pois. Kuten kaikki sanoivat, tämä on hyvin vaikea asia. Ja minä esittelijänä yritän saada eri näkökulmat samaan, äh, sopim, samaan pöytään sopimaan sen suhteen, mitä teemme järjestelmän riskille ja veroasioille. Mielestäni on tärkeää, että mietimme nyt tätä kompromissin tekotapaamme, jotta saamme ihmisten huolenaiheet sopimaan yhteen. Minä haluaisin, että komissio kommentoisi konkreettisesti tätä ää, ää, kelluvannetarvon rahamarkkinarahastoa ja tätä LVN, LVNAV-rahastoajatusta. Ehkä komissio voisi antaa meille vielä lisätietoja tästä tai siitä, mitä he ovat tehneet näiden ehdotusten tarkastelemiseksi. Tietyt varjoasettelijat täällä tällaisia ehdotuksia tekivät. Ja niille, jotka sanoivat, että pitäisi ottaa aikaa, haluaisin sanoa, että vuoden 2013 syyskuusta asti tätä asiaa on käsitelty. Tämä on varmasti yksi pitkäaikaisimmista asioista, joita on käsitelty tässä valiokunnassa, joten meidän pitää kyllä nyt päästä eteenpäin emme voi aina vain keskustella samoista asioista. Meidän pitää nyt kerta kaikkiaan päästä eteenpäin. Meidän pitää lisäksi olla tietoisia siitä, että meillä on kansainvälisiä sitoumuksia. Eli olemme myös kansainvälisesti sanoneet, että aiomme edetä tämän asian kanssa. On siis keskeistä, että pidämme tämän mielessä. Ja kuten sanoin alussa, tämän valiokunnan uskottavuudelle ja tämän parlamentin uskottavuudelle on tärkeää, että osoitamme voimamme olevan kykeneviä löytämään ratkaisun. Jos emme saa ratkaisua, niin tämä koko asia vain pitkittyy. Olen hyvin tietoinen eroista Yhdysvaltojen ja Euroopan mallin välillä. Onnen useasti näitä eroja käsitellyt, mutta uskon, että voimme myös, myös oppia näistä hyvistä puolista ja siitä, että tämä ongelma todellakin tuli esille Yhdysvalloissa. Tässä on kyse nimittäin hyvin samantyyppisistä tuotteista. Hyvä puheenjohtaja, kuten sanoin aluksi, ensi viikolla meillä on maanantaina varjoesittelijöiden kokous ja aion esittää kompromisseja, joista voidaan tuossa kokouksessa keskustella. Varmasti useita kokouksia on pidettävä ennen kuin olemme näinä, nämä 800 tarkistusta käsitelleet, siis 700 uutta tarkistusta ja sitten nämä 100 minun tarkistusta, tarkistusta niin kiitos kaikille kommenteista, myös heille, jotka eivät ole varjoesittelijöitä nämä näkökulmat otetaan mahdollisuuksien mukaan myös huomioon. Kiitos paljon. Kiitos. Ja todellakin nyt on aika sille, että tämä parlamentti saa kannan aikaiseksi ja aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa vielä tällä kaudella. Joten aikataulu on se, että 23. ja 24. helmikuuta äänestämme ja, ja sitten maaliskuun kakkostäysistunnossa on äänestys. Ja sitten seuraava kohta, äänestys. Äänestys Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2013. Herra Salpa on esittelijä, varapuheenjohtaja Salpa siis. Onko kaikilla kollegoilla äänestyskortti? Olemme valmiita aloittamaan. Okay, so we start. Everybody's ready. Ovatko kaikki valmiina? Voimme aloittaa. No niin. Kymmenen sekuntia ja sitten aloitamme. Let's start with the test meanwhile. Aloitetaan ensiksi vielä testiäänestyksellä. Testaamme voting card. Can I still... Anteeksi, minulle äänestyskortti, voinko äänestää silti? Many voters, many people. Katsotaan, montako meillä on äänestämässä. Herra Hayes löysi äänestyskorttinsa, hienoa. Joten aloitamme testiäänestyksen. Äänestys alkaa. Some colleagues are not voting, but... Kaikki eivät nyt äänestä näköjään. Yksi EPP-läinen liikaa. Edelleen, edelleen yksi EPP-läinen liikaa. Hyvä on. So, let's start with compromise. No niin, kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel kohta neljä puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Vielä kaksi äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty. Empl kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C. Tähän on suullinen tarkistus käsittääkseni. Suullinen tarkistus hyväksytty vai ei? Ai, tästä äänestetään erikseen. Ensiksi äänestetään tästä kompromissista puolesta vastaan. Niin kompromissi. Aa, puheenjohtaja pyytää anteeksi. Ensiksi äänestetään suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt sitten kompromissi ilman tätä suullista tarkistusta puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Empl kohta ne, kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kohta 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Empl 19 puolesta vastaan, tyhjää hylätty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 72. Hylätty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 73. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyö, hylätty. Empy 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan, Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 88. Toistetaan. Äänestys alkaa. 88 siis. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että hylätty. Mutta tarkistetaan, jos äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi I puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 22 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Ample 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ample 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ample 25 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 103 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 103 äänestys alkaa. hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa kompromissista M. Hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta Eli siis kohta 14, tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan. Koneäänestys tästä kompromissi Osta. Äänestys alkaa. Yksi vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan. Koneäänestys tarkistuksesta 152 äänestys alkaa. Niina Gillillä onkin ilmeisesti äänestyskortti, olette äänestäneet. Eli tämä on hylätty. 153 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 153. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 154. Äänestys alkaa. Hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että tämä oli hylätty, mutta tarkistetaan. Emblin kohta 29 äänestys alkaa. Kyllä, hylätty. Tarkistus 160 puol- puolesta vastaan tyhjää mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan 120, äh, 160 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti 164 äänestys alkaa. Hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi T, jossa on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Nyt se siis aloitettiin. Hylätty. Eli siis jos toinen osa raukeaa, niin siirrynkö Empyl 20? Kyllä. Empyl 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan käden nostolla tai otetaan koneäänestyksenä puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Empl 21 puolesta vastaan. Otetaan koneäänestys Empl 21 puolesta, tai siis äänestys alkaa. Neljä vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 168 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 168 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty 190 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 190 äänestys alkaa. Adopted. Hyväksytty. 191 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 191. Think majority, but... Luultavasti enemmistö, mutta katsotaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 194 puolesta, vastaan, tarkistetaan koneellisesti, 194, äänestys alkaa. Adopted compromise. No niin, hyväksytty sitten kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 pu- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan. Tarkistaa koneellisesti 206 äänestys alkaa. Thank you. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 207 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 207 äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 208 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 208 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 209 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 209 äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Kappale 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompro, työ, työvaliokunta kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AC ensimmäinen osa puolesta vastaan työllisyys hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti, toinen osa kompromissista AC äänestys alkaa. Please vote, still two people. Vielä äänestämättömiä ihmisiä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Työllisyysvaliokunta kohta kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi AD puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. Tarkistetaanko? 27 koneäänestys alkaa. Now you're right. The EPP didn't... EPP ei näyttänyt käsiään, siksi luultavasti tämä nyt sitten menee niin kuin menee. Niin, tällä kertaa olitte vähän laiskoja. Äänestys päättyy hyväksytty yhdellä äänellä. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 32. Äänestys alkaa. Is rejected. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Kappaleessa G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta. Anteeksi, 43. Äh, 43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 tarkistetaan koneellisesti 43, äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 44. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Vote is close. Ja päättyy. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi AI. Suullisella tarkistuksella äänestetään ensiksi tästä suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä suullinen tarkistus koneellisesti. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi AI tällä suullisella tarkistuksella Sitten menemmekin kohtaan yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna äänestys alkaa koneellisesti. Tämä nimenhuutoäänestys. The vote is open. Äänestys alkaa. Still one. Vielä yksi. Ääni puuttuu. Joku ei äänestä. No niin, äänestys päättyy. On hyväksytty 39 puolesta, 10 vastaan, 8 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. No, nyt pidämme 15 minuutin tauon. Äh, teen 10 minuutin tauon, aloitamme kello 11 jolloin meillä on taloudellinen vuoropuhelu Ecofinin puheenjohtaja ja Latvian valtiovarainministerin kanssa. Kokous keskitytään siksi aikaa. Dear colleagues, I ask you. Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Toivotamme tervetulleeksi Janis Reirsin, Latvian valtiovarainministerin ja ECOFIN-neuvoston puheenjohtajan tällä puolivuotiskaudella. Toivotamme Onnea ja menestystä teille ja Latvialle puheenjohtajakaudella. neuvostossa. Ja tietysti toivotamme myös menestystä ECOFIN-neuvostossa. Siellä on useita isoja asioita käsittelyssä ja käymme kolmikantaneuvotteluita mukaan lukien ennen kaikkea Euroopan strategisten investointien rahaston luominen. Kuten tiedätte, neuvosto on päättänyt, että sen tärkeän makrotaloudellisen roolin takia tämä asia käsitellään ECOFINissa. Ja tästä syystä olemme myös sitä mieltä, että Ekonin pitäisi myös olla tässä vastaavana valiokuntana. Kuten tiedätte, nyt parlamentti käsittelee asian ja tekee näistä varojen kohdentamisesta lopullisen päätöksen. Näin täällä Otmar Karaksen, joka on esittelijä ja olen varma, että tällä valiokunnalla on keskeinen rooli tämän asian neuvotteluissa, joka on todella keskeinen asia Toivottavasti nopea, nopeutetulla menetetyllä saamme tämän vietyä läpi, jotta Junckerin suunnitelmasta tulee toimiva. Tämä on ensinnäinen asia, josta puhumme Latvian puheenjohtajakauden ja neuvoston kanssa, mutta kuten tiedätte, meillä on useita tärkeitä asioita, rahamarkkinarahastot, pankkien rakenneuudistukset sekä monet muut asiat täällä käsittelyssä. Me olemme tyytyväisiä Latvian puheenjohtajakauden ohjelmaan. Nyt Latvian valtiovarainministeri voi puhua meidän Latvian prioriteeteista ja me toivomme rakentavaa ja hedelmällistä yhteistyötä Latvian puheenjohtajakauden kanssa. Tänään toimimme normaaliin tapaan. Ecofinin neuvoston, Ecofin neuvoston puheenjohtaja saa alustuksen pitää ja sitten meillä on kysymys- ja vastaussessio. Hyvä ministeri, olkaa hyvä. Augst godātais priekšsādātāja kungs, eh, godātie deputāti. Man ir liels prieks par... Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, olen oikein hyvilläni siitä mahdollisuudesta, että voin esitellä Latvian puheenjohtajakauden prioriteetit tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Tiedän, että teidän valiokuntana on keskeisessä roolissa, kun pyritte tavoitteisiin joita odotankin, ja toivon rakentavaa yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa, vaihtoa tulevina kuukausina. Ennen kuin aloitan me edessä olevista tehtävistä, haluaisin ilmaista arvostukseni siitä merkittävästä työstä, jota Italian puheenjohtajakaudella tehtiin <clears throat> yhteistyössä parlamentin kanssa. Me arvostamme kovasti näitä saavutuksia joita viime kuukausina saatu aikaan, ja me teemme parhaamme, jotta voimme parantaa ja kohentaa tätä institutionaalista yhteistyötä EU:ssa. Latvia on nyt puheenjohtajamaana hyvin haastavalla hetkellä, koska EU joutuu vastaamaan sekä välittömin että pitkän aikavälin tarpeisiin talouden ja, talouden ja turvallisuuden alalla. Me Euroopan unionissa me olemme panneet täytäntöön tarpeellisia toimia, jotta voitaisiin voittaa finanssikriisi ja sen seuraukset. Nämä toimenpiteet ovat vaatineet paljon työtä jäsenvaltioilta ja EUn toimielimiltä, ja se on vaatinut merkittäviä uhrauksia Euroopan kansalaisilta. Se, että eurooppalaiset ovat olleet ahkeria, se on hieno juttu, mutta edelleenkin me olemme finanssikriisin seurauksen edessä ja vakavia haasteita on edelleen edessämme. Talouden elpyminen Euroopan unionissa on epätasaista, äh, kasvu on riittämätöntä ja työttömyysaste on liian korkea. Euroopan täytyy toimia järkevästi, jotta voisi palata taloudellisen kasvun tielle, jotta saataisiin lisää investointeja ja taisiin hyviä tuloksia työllisyyden, työllisyysasioissa. Uskonkin, että on välttämätöntä jatkaa tasapainoista talous- ja finanssipolitiikkaa. Euroopan kokemukset osoittavat, että että julkisen talouden vakauden ylläpitäminen on paras mahdollinen äh, tapa äh, turvata hyvä talouden ympäristö kasvua ja työllisyyttä investointeja varten. Ja se, että muistamme tämän tavoitteen, Latvia puheenjohtajakaudullaan, tulee kiinnittämään erityistä huoli, huomiota kolmeen prioriteettiin, jotka esiteltiin meidän pääministerimme toimista viime viikolla Strasbourgissa kilpailukykyinen Eurooppa, digitaalinen Eurooppa ja sitoutunut Eurooppa. Tänään haluaisin puhua kilpailukyvystä ja niistä pääaloista, jotka ja me aiomme olla yhteistyötä työssä näillä aloilla, kilpailukykyasioissa, investoinnissa, eh, taloushallinnossa, pankkiunionin asioissa, eh, rahamarkkinoiden sääntelyssä ja myös finanssipolitiikassa. Ja nyt sitten kilpailukyvystä. On hyvin tärkeää, Euroopan täytettä se pystyisi edistämään kasvua. Meidän täytyy edistää investointeja erityisesti merkittävissä tuotteissa palveluissa. Meidän täytyy elvyttää työpaikkojen luomista ja varmistaa kohesio. Ja tätä varten meidän täytyy kehittää kilpailukykyinen teollisuus ja palvelusektori. Latvian kokemuksesta me tiedämme, että on mahdollista, tämä on mahdollista investoinneilla ja me tarvitsemme toimenpiteitä, jotka ovat osa rakenteellisia uudistuksia. Latvia puheenjohtajakaudellaan ei, tekee, siis tekee parhaansa, jotta voitaisiin panna täytäntöön investointisuunnitelmat Euroopalle. Ja tähän me tarvitsemme myös vastaavia, vastaavaa lainsäädäntöä. Ja me pyrimme varmistamaan, että Eurooppa Euroopan strateginen investointirahasto pystyy <clears throat> käynnistämään toimintansa vuoden 2015 puolivälissä. Meillä on kunnianhimoinen aikataulu. Me olemme luoneet erityiset työryhmät tämän ehdotuksen laatimiseksi. Ensimmäinen kokous on maanantaina. Me luotamme teidän tukeenne ja toivomme hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa Me emme rajoittaudu vain strategisiin, strategisiin investointirahastoon, mutta komission, komission suunnitelmat tukevat tästä, mitä tässä. Tämä siis sanoo, että me tarkoittaa sitä, että valmistaudumme ensimmäiseen ensimmäiseen tasoon Euroopan tason projekteja ja investointeja. Tämä tarkoittaa parempaa lainsäädäntöä joilla voidaan parantaa investointiympäristöä. Toimenpiteet, jotka, äh, jotka siirtyvät kohti äh, pääomamarkkinaunionia. Me uskomme, että on keskeistä kehittää yhtenäismarkkinoita, joka on ennakkoehto paremmalle liiketoiminnalle, joka mahdollistaa sen, että Eurooppa pääs, saa todellisia hyötyjä äh, tästä näisten investointien, investoinneista ja tällä tavalla voidaan tähdätä tähän Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Taloushallinnon saralla puheenjohtajavaltio on pyrkii koordinoituun ja tehokkaaseen Euroopan talouden ohjausjakson pyörittämiseen, joka perustuu Euroopan 2020 tavoitteisiin. Puheenjohtajamaa arvostaa sitä, että komissio kiinnittää huomiota investointeihin ja rakenteellisiin uudistuksiin äh, omassa äh, kasvuselvityksessään. Me tuemme komissiota ja me pyrimme varmistamaan äh, rationaalisen eurooppalaisen talouden ohjausjaksoprosessin. Laajentunut aikataulu on erittäin tärkeässä roolissa tässä yhteydessä. Ehdotukset, joilla vahvistetaan tätä aikataulua ovat keskeisen tärkeitä tässä prosessissa. Me suunnittelemme, että, että isävaltioiden ministerit osallistuvat keskusteluihin niistä kokemuksista, näistä kokemuksista, eikä ole mikään salaisuus, että ainoastaan osittain osa maista, osa maakohtaisista suosituksista on pantu täytäntöön. Me tarvitsemme tehokkaita tehokkaampaa täytäntöönpanoa. Sopusoinnossa näiden vaatimusten kanssa komissio on esittänyt taloushallinnon katsauksen, sekä, johon sisältyy two-pack ja six-pack. Ja tässä otetaan huomioon nykyinen lainsäädäntö ja mahdollisuudet parantaa toimintaa. Tiedän, että olette käynnistänyt tämän työn jo. Neuvostossa me olemme myös valmistautuneet vaihtamaan näkemyksiä asiasta ja me uskon, että hyvin pian me pystymme käynnistämään hedelmälliset keskustelut parlamentin kanssa. Mainitsinkin jo strategian Eurooppa 2020. Neuvosto on päätellyt, että pääsuunta on edelleen pätevä ja tässä pyritään rakenteellisiin uudistuksiin jäsenvaltioissa ja se on edelleenkin keskeisen tärkeä seikka jotta pystytään elvyttämään kasvua ja tuottavuutta. On selvää, että meidän kehityksemme, kehityksemme täytyy yhdistää EUn politiikka-aloitteisiin ja työvälineisiin mukaan lukien Euroopan talouden ohjausjakso. Me odotammekin yksityiskohtaisempia ehdotuksia komissiolta meidän puheenjohtajakautumme aikana. Mitä taas tulee pankkiunioniin, useita merkittäviä toimia on tehty viime vuonna, jotta voitaisiin sitten vaikuttaa pankkien ja valtion väliseen suhteeseen, joka osittain vaikutti finanssikriisiin. Pari esimerkkiä. EKP saa vissejä valvontavaltuuksia ja tämä perustuu yleisiin arvioihin ja sen jälkeen kun neuvosto ja parlamentti ovat päästä saaneet lainsäädäntötyönsä valmiiksi tästä selvitysmekanismista, sen jälkeen pystytään sitten helpottamaan finanssisektorin kasvua. Meidän prioriteettimme on se, että saadaan tämä äskettäin käynnistetty mekanismi toimimaan sutjakkaasti ja puheenjohtajavaltio pystyy, pyrkii varmistamaan sen, että pankkiunioni pystyy toimimaan ja niin ikään me tulemme tekemään muitakin toimia, jotta voitaisiin tehdä tästä operatiivinen pikaisesti. Me tarvitsemme pankkiunionin varmistamaan sen, että valvonta toimii, jotta voitaisiin vaalia talouden vakautta jolla taas pystytään elvyttämään taloudellista toimintamaan ja suojelemaan säästöjä. Me olemme tehneet merkittävää, me olemme menneet merkittävästi eteenpäin ja odotammekin tiivistä yhteistyötä tulevaisuudessa. Ja nyt haluaisinkin puuttua sitten finanssimarkkinoiden sääntelyyn, joka on tär- tärkeä, jotta voitaisiin saada kunnon luototusta reaalitalouteen. Latvia puheenjohtajakaudellaan tulee käynnistämään keskustelut pankkisektorin rakenteellisista uudistuksista ja rakenteellisista toimista, joilla voidaan sitten edistää pankkiryhmien itsenäisyyttä ja myös helpottamaan veronmaksajien taakkaa. Samaan aikaan me varmistamme, että pankit jatkavat raho- reaalitalouden rahoittamista. Me haluamme päästä poliittiseen sopuun tässä keskeisessä asiassa meidän puheenjohtajakautemme aikana. Ja toinen tärkeä asia on se, että ryhdytään toimiin, joilla voidaan parastaa läpinäkyvyyttä äh, finanssitransaktioissa äh, myös arvopapereiden osalta. Ja tämä, tässä puutumme myös varjopankkitoimintaan me pyrimme pääsemään sopuun parlamentin kanssa näistä tätä asiaa koskevasta lainsäädännöstä puheenjohtajakautemme aikana. Me pyrimme finalisoimaan nämä keskustelut siitä, millä tavalla voidaan, voidaan vaikuttaa maksupalveludirektiiviin ja me pyrimme ö, käynnistämään trilogin tästä lainsäädännöstä ja me haluamme päästä poliittiseen sopuun asiasta parlamentin kanssa puheenjohtajakautemme loppuun mennessä. Jos me haluamme palauttaa luottamuksen äh, finanssijärjestelmään, on keskeisen tärkeää äh, säilyttää finanssimarkkinoiden integriteetti ja estää sen äh, häiriöt. Me haluammekin finalisoida nämä keskustelut tästä benchmark-asetuksesta, jotta voitaisiin palauttaa luottamus tähän järjestelmän integriteettiin, joka on tärkeä finanssiinstrumenttien kannalta. Lisäksi me suunnittelemme laajan keskustelun käynnistämistä näkemyksistä, jossa tähdetään pääomamarkkinaunionin luomiseen. Ja lisäksi haluan mainita äh, verotuspolitiikan, joka äsken sai paljon mediajulkisuutta ja muutakin julkisuutta. Nythän on Ecofinin, Ecofinissa ja Euroopan neuvostosta asiassa keskustellaan. Olette varmasti huomanneet, että äskettäin poliittinen painopiste ei ole enää veronkierrossa, vaan pikemminkin siinä, että miten laillisesti pyritään kiertämään veroa. On kysymys verojen välttämisestä ja, ja tässä pyritään veroja vähentämään laillisen keinoin kuitenkaan ei ole päästy kovin paljon eteenpäin. Haluaisinkin painottaa, että tämän direktiivin hyväksyminen hallinnon yhteistyöstä vuonna 2017-2018, jolloin Euro, EU käytännössä lopettaa salaisen pankkitoiminnan, salaiset pankkioperaatiot. Työ tästä direktiivistä on, jolla pyritään sulkemaan porsaat reijät vero, yhtiöverotuksessa me virallisesti suunnittelemme näiden muutosten hyväksymistä ensi viikolla. Tässä, tällä alalla me pyrimme työskentelemään myös automaattisen me aiomme jatkaa työskentelyä, jonka alkoi Piitalian kaudella, jossa luodaan tiekartta, joka, ja tässä on kysymys meidän voitteiden siirtämisestä Euroopan unionin sisälle ja sen ulkopuolelle ja me aloitamme työryhmätyöskentelyn käytännössäännöistä. Aivan erityisesti keskitymme tässä yhteydessä verotukseen ja yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Ja nyt puheenjohtajamaana Latvia kiinnittää erityistä huomiota finanssitransaktioveroon 11 jäsenmaatahan on jatkaa, yksityistä, yhte, yksityistä jäsenmaata jatkaa yhteistyötä tässä osan, ja puheenjohtajamaan tulee helpottamaan tätä työtä ja tulee myös äh, edistämään dialogia näiden äh, mukana olevien ja äh, ulkopuolella olevien maiden välillä. Meidän täytyy varmistaa, että tämä vero tulee voimaan ja samaan aikaan meidän täytyy välttää sitten se, että se, asiat siirretään ulkopuolelle ja markkinat häiriytyvät. Arvoisat jäsenet, hyvä arvoisa puheenjohtaja, Euroopan parlamentti on keskeisessä roolissa siinä, että EUn agenda saadaan dynaamisesti pantua täytäntöön ja odotankin läheistä yhteistyötä, koska vain yhteisin toimin me pystymme puolustamaan meidän kansojemme etuja ja toivonkin, että meidän yhteistyömme tulee olemaan läheistä ja odotammekin teiltä tukea lähikuukausina. Paljon kiitoksia ja vastaan kerrallisesti kysymyksiin. Thank you. Kiitos, hyvä ministeri. Todellakin olemme valmiita tekemään hyvää yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos tästä alustuksesta ja ohjelmasta, jota, lue, jota tuemme laajasti. Ja nyt sitten ensimmäisestä Burkhard Balz EPPstä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä valtiovarainministeri, tervetuloa tänne talousasian valiokuntaan. On hienoa, että puhuitte näin monista aiheista nyt, kun elämme teidän puheenjohtajakautenne alkua niin minua kiinnostaisi kaksi seikkaa aivan erityisesti. Ensinnäkin Latvia viime vuonna otti menestyksekkäästi käyttöön euron ja minä olin parlamentissa esittelijänä tuossa asiassa ja tiedän, että tuo menestys johtui myös siitä, että teitte, piditte hyvää julkista taloutta ja teitte uudistuksia maassanne. Haluaisin tietää, miten ECOFIN-neuvostossa haluatte varmistaa sen, että tämä uudistusprosessi myös Euroopassa jatkuu. Toiseksi myös tämän mainitsitte, mutta haluaisin puhua tästä vähän vielä syvällisemmin. Parlamentti ja neuvostohan nyt päättävät yhdessä Euroopan strategisten investointien rahastosta, EFSIstä. Haluaisin kysyä teiltä, miten haluatte seuraavina kuukausina te- tehdä työtä sen eteen, että tästä rahastosta tulee menestys, ja miten voidaan varmistaa, että parhaat hankkeet saadaan tähän rahastoon rahoitettaviksi? Kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä. Sanoitte, että olemme nyt puheenjohtajakautemme alussa, se on kyllä totta, mutta Latviassa aloitimme emme pelkästään tätä uutta puheenjohtajakautta, vaan myös meidän hallituksemme on hyvin uusi. Se tuli virkaan vasta marraskuussa vaalien jälkeen. Kun puhumme julkisen talouden vakauttamisesta, uudistuksista ja EFSI-rahastosta, niin tämän Euroopan strategisten investointien rahaston mandaatti on tukea investointia Euroopan talouteen. Meillä on kohesiota, meillä on, meillä on varoja. Mutta meillä ei ole tarpeeksi rahoitusta strategisille hankkeille ja tämä rahasto on luotu juuri sen takia, että strategisia investointeja. Tämän rahaston luominen ei muuta vakaus- ja kasvusopimusta, eikä myöskään two-packia tai six-packia. Kaikki tämä lainsäädäntö on edelleen voimassa, mutta rahastolla saadaan uusia investointimahdollisuuksia kaikissa jäsenvaltioissa toisaalta. Ja sitten taas toisaalta se ei muuta mitään siinä, että jäsenvaltiossa tarvitaan rakenneuudistuksia. Komissio on tarjoutunut arvioimaan näitä hankkeita, mutta Euroopan investointipankki myös arvioi nämä hankkeet. Investointipankilla on kattavaa kokemusta hankkeiden arvioinnissa nämä kerrannaisvaikutukset ovat hyvin tärkeitä. Ja rahoitus on mahdollista vain sellaisissa instituutioissa tai sellaisten tahojen kautta, joilla on kolmen A-luottoluokitus. Kuten mainitsin, pääkumppanin tässä on Euroopan investointipankki ja mainitsin myös maanantaina, että maanantaina meillä oli ensimmäinen työryhmän kokous. Aloitamme poliittiset keskustelut jäsenvaltioiden kanssa maaliskuussa ja sen jälkeen sitten näemme, miten voimme arvioida näitä hankkeita niin, ettei hyviä hankkeita jää syrjään, mutta samalla pitää noudattaa tätä kolmen aan luottoluokituksen vaatimusta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt SET-ryhmän puolesta Kostas Mavridis. Μια και είμαι ο πρώτο που μιλώ εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θέλω να σα ευχηθώ εκ μέρου τη ομάδα. Kiitokset luonnollisesti äh, minäkin haluan omalta osaltani äh, toivottaa teille onnea ja menestystä ja, ja odotan äh, hedelmällistä yhteistyötä. Haluaisin esittää kysymyksiä, jotka liittyvät noin yleisellä tasolla pankkialaan. Painopisteiden joukossa, joita puheenjohtajamaa ja hahmotteli, löytyy pankkiunioni kysymys. kysymys hiljattainen tuomioistuimen päätös synnyttää ongelmia Troikan rooliin liittyen. Ja Euroopan parlamentti on niin ikään valmistellut päätöslauselman tästä aiheesta. Siinä peräänkuulutetaan taloudellisiin seikkoihin liittyviin päätöksiin lisää avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Siksi haluaisinkin kysyä teidän kantaanne asiaan. Vuonna 2013 äh, Kyproksella äh, äh, syntyi ongelmia, kun Euroopan keskuspankki mm, viimeisenä vetonaan aiheutti tilanteen, jossa koko Kyproksen pankkijärjestelmä romahti. Itse asiassa tässäkin yhteydessä mielestäni törmätään tilanteeseen, jossa esimerkiksi palkkitalletuksia ei todellisuudessa pystytä takaamaan, vaikka paperilla asiaa vakuutetaankin Sama koskee muitakin asioita. Mitä mieltä olette tästä pankkitakujärjestelmästä ja sen kattavuudesta ympäri Eurooppaa? Ei ole kyse pelkästään Keski, Keski, Keski-Euroopan maista, vaan myöskin äärialueilla sijaitsevista maista. Kuitenkin järjestelmä, joka koskee pankkitalletussuojaa, on luonteeltaan kaikkia koskeva. Eh, varbūt eh, mana atbilde būs eh, nedaudz. Ehkäpä minun vastaukseni on sellainen, että en keskity vain pankkiunioniin, vaan laajemminkin. No kyllä pankkiunioni on yksi meidän prioriteettejamme. Ja niin kuin mainitsitte, viime vuonna tärkeitä toimia tehtiin tämän pankkiunionin luomiseksi. Neljäs päivä marraskuuta EKP otti, sai täydet valvontavaltuudet. Ja sen jälkeen, kun tehtiin asiasta täydellinen arvio, indikaattorit, indikaattoreita arvioitiin useiden pankkien täytyi parantaa pääomasuhdettaan. Se tarkoittaa sitä, että pankit pystyvät helpommin luotottamaan ja rahoittamaan taloudellista toimintaa. Samaan aikaan tämä yksi valvontamekanismi on sellainen, että sitä täytyy parantaa. Meidän täytyy olla tehdä aktiivisempaa työtä, jotta pystymme vahvistamaan yhteistyötä EKPn, kansallisten keskuspankkien ja pankkivalvonta järjestämän äh, pankkivalvontaviranomaisen välillä, jotta pystyisimme paremmin arvioimaan pankkien operatiivisia malleja. Tämä tulee estämään sen, että tällaiset tilanteet toistuisivat joita, jotka, joita tapahtui Kyproksella ja sen maan pankkisektorilla. Odotammekin yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa tässä asioissa. Ja Troika, nothing about the Troika. Entäs Troika? Ette sanoneet mitään Troikasta. Jautājumā per eh, šo Troiku mums ir nepieciešams sagaidīt... Eh, Kysymys Troikasta meidän täytyy odottaa raporttia, joka on äh, tällä hetkellä työn alla. Ja sitten tämän raportin pohjalta jäsenvaltiot voivat tehdä päätöksen jatko, mahdollisesti jatkotoimista. Thank you. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta Bernd Lücke. Hyvä hyvä puheenjohtaja, ensinnäkin tervetuloa Euroopan parlamentin talousvaliokuntaan. Ensinnäkin haluaisin puhua teille ECOFIN-neuvoston puheenjohtajana ja kysyä, mitä olette mieltä Euroopan komission tiedonannosta, joka koski joustavuutta vakaus- ja kasvusopimuksessa. Mehän tiedämme, että Ranskalla ja Italialla on valtavia ongelmia. Ranska sai pidennetyn ajan liiallisen alijäämän korjaamiseen ja myös nämä keskipitkän aikavälin budjettitavoitteet eivät ole tulleet saavutetuiksi ja Italiassa tilanne on samantyyppinen. Tänä vuonna Italian olisi pitänyt tämä keskipitkän aikavälin tavoite saavuttaa, mutta se, näin ei käy. Ja nyt Ranskalle ollaan annettu kehuja siitä, että siellä on rakenneuudistuksia ottamassa. Ja minä haluaisin kysyä teiltä, mitä olette mieltä tästä joustavuudesta, jota komissio vaatii ja kannattaa? Ja toiseksi haluaisin esittää teille kysymyksen teille roolissanne Latvian valtiovarainministerinä. Latviahan rahoituskriisissä vuonna 2008-2009 kävi vaikean vaiheen läpi. Latvia noudatti tarkalleen kaikkia EUn vaatimuksia ja, ja äh, antoi äh, rasitteita omien kansalaistensa kannettavaksi. Siellä pystyttiin pitämään äh, tämä kolmen prosentin raja. Haluaisin kysyä nyt teiltä, miten omille kansalaisille ne selitätte sen, että Euroopassa käytetään kahta mittatikkua, yhtä, yhdellä mitataan noita isoja maita ja yhdellä pieniä maita. Kiitos. Runājot par pirmo sadaļu, kā ECOFIN. Ensimmäiseen kysymykseen vastaisin ECOFINin puheenjohtajan ominaisuudessa. Minä tuen komission tiedonantoa, että käytetään joustavuutta, joka tällä hetkellä – oli osa kasvu- ja vakaussopimusta. Sitten strategisten investointien rahasto ei vaikuta vakaus- ja kasvusopimukseen millään tavalla. Tiedonanto tekee entistäkin selvemmäksi jäsenvaltioille, millä tavalla komissio aikoo arvioida vastaavia indikaattoreita. Ja tämä arvio on, ennakko, on hyvin välttämätön Euroopan komissiolle. Ja neuvosto ei voi sekaantua tähän arviointiprosessiin. Me aiomme järjestää keskusteluja komission kanssa, aiomme kuunnella raportteja ja myös seuraamme, minkälaisia seurauksia on, on ö, tulossa. Ja odotamme komissiolta arviota tilanteesta ja me yritämme selvittää, mikä on ministereiden näkökanta ja mikä on tunnelma ministereiden keskuudessa tästä tämän kehityksen osalta. Ja yksi mahdollisuus on tehdä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Ja olemme hyvillämme siitä, että komissio aikoo käyttää joustavuutta, joustoa, mutta ilman muutoksia lainsäädäntöön. Tiedonanto osoittaa hyvin selvästi, että vakaus- ja kasvusopimus ja julkisen talouden kurinalaisuus on edelleenkin pätevä. Rakenteellisia uudistuksia täytyy tehdä joka tapauksessa. Mitä taas tulee tähän toiseen kysymykseen, ja kaksista standardeista ja rah, rah, rahallisesta taakasta. Ja en oikeastaan usko, että tämä komission tiedonanto asettaa mitään kaksia standardeja. Ja joustovaatimukset ovat samat kaikille maille. Thank you. Uh... Kiitos. Minulla oli mielestäni vielä puheaikaa. The time is, is... Valitettavasti ei. Puheaika kului jo loppuun. Tasan viisi on puheaikaa. Alden koordinaattori Silvi Goulart seuraavaksi. Ministeri. Hyvää äh, päivää äh, ministeri. Äh, kiitokset läsnäolosta. Haluaisin esittää yleisluontoisen kysymyksen. Te esititte varsin järkevän huolellisesti valmistellun alustuksen, jossa käsiteltiin avainkysymyksiä, Lissabonin strategiaa, vakauskysymyksiä ja niin poispäin. Eikö kuitenkin todellinen tilanne ole paljon huomattavasti vakavampi kuin mitä alustuksesta ne voisi päätellä? työttömyysprosentit ovat äärimmäisen huolestuttavia, euroalueen ongelmat suuria ja niin poispäin. Ja kun samanaikaisesti näyttää siltä, että myöskin Euroopan keskuspankin itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta asetetaan vaakalaudalle, niin siinä hengessä kysyisinkin teiltä Ekofinin puheenjohtajana sitä, eikö olisi syytä sitoutua entistä tiivimmin yhtenänsä valuuttaan sillä tavoin, että myöskin kansalaiset saisivat Itali- oman äänensä kuuluviin. Oli kysymys sitten Saksan, Italian tai Ranskan tilanteesta, jossa tällainen järjestely on jo olemassa. Ettekö te koe eh, tilannetta huolestuttavana? Näyttää siltä, että jokainen haluaa vain vetää ikään kuin pidemmän korren ja, ajattelee omaa maataan. <clears throat> Kais jo minä saa. Kuten jo mainitsin alustuksessani, tilanne ei ole helppo Taloudellinen tilanne on siis hyvin monimutkainen tällä hetkellä. Tämä tilanne on seurasta vuosien 2008-2009 rahoituskriisistä, eikä emmekä ole mitenkään ainutlaatuisia tässä suhteessa. Mutta Latvia käytti julkisen talouden kurinpitotoimenpiteitä ja teki rakenneuudistuksia. Ja rahoitusta kohdistettiin juuri investointeihin kriisiaikana. Tämä äh, rahoitus tuli rakennerahastoista, mutta emme voi selättää kriisiä pelkästään yhdellä näistä toimilla. Siis ei pelkästään rakenneuudistuksilla tai ähm, julkisen talon vakauttamiselle. Me tarvitsemme monia eri toimia. Ja monissa jäsenvaltioissa on esimerkiksi kohesiorahastoja käytettävissä. Komission ehdotus, jota neuvosto tuki, tarkoitan siis tässä tätä rakenteellista investointirahastoa, sen kautta saadaan varoja, joita voidaan ohjata investointeihin kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä rahasto on siis kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä. Ja tämä on mielestäni yksi ratkaisuista, yksi vastauksista. ECOFIN neuvosto haluaa hyväksyä tarvittavan lainsäädännön tämän vuoden maaliskuuhun mennessä – ja me olemme jo keskustelleet valiokunnan puheenjohtajan kanssa siitä, että voisimme aloittaa heti tämän lainsäädännön hyväksymisen jälkeen kolmikantaneuvottelut. Olen vakuuttunut siitä, että tämä investointisuunnitelma on yksi ratkaisuista työttömyyden vähentämiseksi ja kasvun lisäämiseksi. Tämä investointipaketti ei poista sen tarpeellisuutta, että tarvitaan muitakin toimia kasvun lisäämiseksi. Me tarvitsemme myös julkisen talouden vakautta ja rakenneuudistuksia. Thank you. No. Kiitos. Ja nyt kuen puolesta Miguel Viegas. Kiitokset. Lähden liikkeelle muutamia kriittisin sanoin. On hyvin helppoa täällä Euroopan parlamentissa esittää kritiikkiä hallituksia kohtaan, koska todetaan, että hallitukset eh, eivät ole toteuttaneet lupauksia, mutta kuitenkin eh, eri maista tilanteet vaihtelevat esimerkiksi työllisyyden osalta myöskin investointien tukeminen vaihtelee maasta toiseen, joten eh, tällaista hallitusten kritisointia harjoitetaan ikään kuin jotkut olisivat hyviä oppilaita ja toiset taas huonompia. Kuitenkin on olemassa tilanteita, joissa eurooppalaiset joutuvat elämään 300 eurolla kuukaudessa. Palkkataso vaihtelee kymmenien prosenttien luokalla. Ja näitä sitten ryhdytään osoittamaan sormella ja sanotaan, että ei te olette huonoja oppilaita. Ja, ja myöskin jousto toimien eh, toteuttaminen on varsin eh, kyseenalaista. Me tarvitsimme politiikkaa, jota, joka ottaisi huomioon kaikki olosuhteet eh, ja erilaiset todellisuudet, joihin sinänsä joustotoimien on pyritty, pyrittykin, pyrittykin vaikuttamaan ajatellaan nyt vaikkapa Portugalin tilannetta. Investointeja tarvittaisiin kipeästi, mutta valitettavasti siihen ei olla päästy. Pääomaa ei ole saatu tarpeeksi. Jonkun verran joustotoimet ovat edistäneet tilannetta, mutta valitettavasti edelleenkin julkinen velka on täysin kestämättömissä luvuissa. Näyttäisi siltä, että Euroopassa edelleenkin tyydytään tilanteeseen, jossa velkataso ryöstäytyy käsistä ja sen ratkaiseminen siirretään hamaan tulevaisuuteen. näyttää siltä, että myöskin joidenkin maiden todelliset mahdollisuudet päästä eroon liiallisesta velasta ovat suoraan sanottuna mahdottomat. Paldies, eh, Gulart Kungs, par eh, jautājumu. Eh, es Kiitoksia kysymyksistä. Ensinnäkin haluaisin tehdä muutaman oikaisun. Työttömyysaste on alle 10 prosenttia. Ja tässä on sun ollut suunnilleen sama viimeisen kahden vuoden aikana ja kriisin aikana työttömyysaste Latviassa noin 20 prosenttia. Sitten julkisen talouden kurista ja vakaus- ja kasvusopimuksesta. Meillä on <clears throat> mahdollisuus verrata näitä. Tilanteen vertailu vuonna 2008 ja 2009 ja taas toisaalta nyt tänä päivänä. Latviassa ne toimet, joihin meidän täytyy ryhtyä, niin ne kohtasivat paljon kritiikkiä Latviassa. Ei meillä ei ollut mitään vertailukohtaa, mutta nyt voimme nähdä, että meidän kasvumme ja kehityksemme on hyvin myönteisellä tiellä ja me emme ole missään erityistilanteessa. Totta kai meilläkin on ongelmia työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden kanssa. Vapaa, ihmisten vapaa liikkuvuus, ihmiset ovat, ihmisiä lähtee Latviasta pois, mutta on myönteistä, että meillä on yksi nopeimmin, nopeiten kasvavista talouksista Euroopassa. Ja näin siis kriisin jälkeen me olemme liittyneet euroon. Ja Lisäksi olemme saaneet kohesiorahaston myötä mahdollisuuksia. Ja siinä on kysymys 7 prosentista kaikista investoinneista. Me olemme saaneet yksityisiä investointeja. Liike-elämämme on palauttanut jälleen luottamuksensa valtioon. Ja siellä on alkanut investointi. Investoinnit ovat alkaneet pyöriä jälleen. Se, että istutaan velan päällä – ja investo- odotetaan investointeja ilman äh, rakenteellisia uudistuksia ja ilman kurinalaisuutta johtaa vain lisää velkaa. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Anemans. Um, sorry. Uh, thank you, voorzitter. Mijn vraag aan het lidse voorzitter. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Haluan esittää Äh, kysymyksen äh, puheenjohtajamaan edustajille. Äh, olen jo kuullut aikaisemminkin hänen alustuksiaan viime ja edellisen viikolla. Jollakin tavoin näistä esityksistä saa sellaisen vaikutelman, että me haluamme olla luokan piiruksi, piiruk, priimuksia. Kaikki ovat menestyneet hyvin. Eivät nämä kaikki esitetyt argumentit valitettavasti ole totta. Kyllä teilläkin on omassa maassanne vaikeuksia ja tarvitsette niin ikään toimia. Myöskin Troikaan liittyvät kysymykset jäävät avoimiksi. Mitä aiotte lähikuukausina tehdä? Me tulemme huomenna kuulemaan keskuspankin puheenjohtaja Mario Draghia. Hänelle on paljon kysymyksiä esitetty tehtävänä. Äh, häneltä kysytään visioita Euroopan tulevaisuudesta ja samat kysymykset koskevat myöskin teitä. Ei riitä, että yritetään olla luokan priimuksia. Jotkut maat, pienet maat ovat pystyneet tekemään suuria säästöjä äh, ja voivat tietenkin omalta osaltaan panostaa muutokseen. Mutta mitä todellista äh, muutosta on odotettavissa teidän puheenjohtajakautenne ajalta? Aiotteko vastata samalla tavoin joustavuuskysymyksiin kuin aiemminkin vai pitäydyttekö enemmänkin vaan komission linjoilla? Thank you. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Christian Karins. Anteeksi, anteeksi. Uh. Tātad eh, tas eh, vērtējums, eh, ko jūs devāt. Arvio, jonka tuossa annoitte, oli melko kriittinen, mutta nämä ovat säännöt. Ecofinin ainoa panos joustavuuteen on se, että me järjestämme keskustelun komission tiedonannosta. Ja valtiovarainministerit antavat siis kantansa tästä asiasta. Mutta nyt sitten vielä siitä, mitä komissio sanoi, että pitäisi tehdä tai ei pitäisi tehdä. kun keskustelemme näistä asiakirjoista, niin käsittääkseni valtiolla on tietty mandaatti ja meidän täytyy kuunnella jäsenvaltioiden kantoja ja ottaa ne huomioon. Puheenjohtajakaudellamme aion toimia juuri näin. Enkä nyt osaa ennakoida minkälaisia kantoja jäsenvaltioiden joukossa on. Mutta Latvian valtiovarainministerinä uskon, että meidän täytyy jatkaa julkisen talouden kurinalaisuutta ja myös jatkaa rakenneuudistuksia. Olemme tyytyväisiä siihen komission tiedonannossa joustavuudesta, että se antaa enemmän selvennyksiä ja selventää tulkintaa. Olemme puhuneet komission edustajien kanssa. Tällä ei siis yritetä vakaus- ja kasvusopimusta korvata eikä mitenkään vesittää. Komissio ei ole vakaus- ja kasvusopimuksen ehdottanut minkäänlaisia muutoksia. Jos puhumme nyt painopistealueesta, niin haluaisin mainita, että yksi painopistealueestamme on sisämarkkinoiden vahvistaminen, energiamarkkinoiden vahvistaminen ja myös digitaalisten sisämarkkinoiden vahvistaminen. Latvia on maailmanlaajuisesti neljänneksi paras maa, mitä tulee internet verkoston kattavuuteen. Ehkä nopeuden suhteen on joitakin ongelmia, mutta yrityksille on kyllä tärkeää, että on myös viestinnän sisämarkkinat olemassa, ja tämä on yksi painopistealueestamme. Kiitos, ja nyt Christianis Karins. Thank you very much, Chair. I'll... Kiitos, puh- puheenjohtaja. Puhun äidinkieltäni. Uh, Jūs esat šobrīd eh, Latvijas ministrs, jūs ilgus... Tänään te olette valtiovarainministeri, Latvian valtiovarainministeri, ja te <clears throat> johdatte puhetta budjetti- ja verovaliokunnissa Latvian parlamentissa. Dobrovskin puhui pääministerikaudella itse asiassa että olette varsin pätevä niissä asioissa, joita te olette, joita te käsit, olette täällä käsitellyt. Täällä Euroopan parlamentissa <clears throat> joskus meillä on aika kummallisia tilanteita ja myös kummallisia keskusteluja äh, julkisen talouden kurinalaisuuden tukijoiden äh, ja taas toisaalta investointien tukijoiden välillä – Meillä on työkalut kohtuullisiin investointeihin, mutta nyt jotkut MEPit tulkitsevat tämän komission tiedonannon siten, että, että me olisimme nyt avaamassa hanat ja käyttää, kuluttaa ja kuluttaa ja, ja syytää rahaa. Mä haluaisin nyt, nyt selvittää, miten me liityimme tähän mitä, mitkä ovat seuraukset, jos me emme mitään tee? Jotain. Kiitos kysymyksestä. Niin, totta kai uskon, että molemmat asiat, niiden pitääkin kulkea käsikädessä ja ne voivat kulkea käsikädessä. Ja, ja budjettivaliokunnan puheenjohtajana Latvian parlamentissa ollessani minä uskon, että minä kävin Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa ja silloin sanoin, että, että on mahdollista yhdistää säästötoimet ja, ja budjettikuri ja investoinnit. Ja nämä voivat kulkea käsikädessä mielestäni. Voin sanoa, että meillä me olemme noudattaneet säästötoimia – ja tehneet rakenteellisia uudistuksia yhtäältä, mutta toisaalta olemme vapauttaneet eräitä resursseja, joita me olemme käyttäneet investointeihin, jotta voitaisiin mahdollistaa yhteisrahoitus kohesiorahastosta investointia varten. Ja tämän, aika, tämän kauden investoinnit, tuon aikakauden investoinnit eivät suinkaan vähentyneet. Me Meillä oli myös tämä valvontajakso ja saa valvontaprosessi, jonka, äh, joka liittyy Euroopan unionin äh, rahoitustoimiin. Ja rahoitus oli meidän käytettävissämme. Me suuntasimme tämän rahoituksen äh, kohesiorahaston projekteihin. Tämä mahdollisti sen, että me saatoimme maksaa takaisin lainan ei IMFlle kaksi vuotta etuajassa. Niinpä me olemme pystyneet elvyttämään kasvua ja työllisyystaso, työttömyystaso alkoi alentua. Toisaalta me vähensimme hallinto, hallintokuluja 20 prosenttia, mutta taas toisaalta investoinnit, alo, investoinnit olivat kasvaa ja me olimme seuraat kolme vuotta <clears throat> nopeimmin kasvava talous Euroopan unionissa näiden toimien seurauksena. Ja vuoden 2014 tulosten mukaan me olemme euroalueen kolmanneksi nopein kasvava talous, 2,8 prosenttia dynamiikka voi jatkua vuonna 2015 niin ikään. Siksi vahvasti uskon, että investoinnit ja rakenneuudistukset ja säästäminen, niitä ei pidä asettaa toisiaan vastaan. Tämä on osa samaa pakettia. Tämä yhteisrahoitus tarkoittaa, että me pystymme säästämään ja saamaan myös kulutusta ää, vähentymään. Nina Jill. Kiitos. Seuraavaksi Nina Jill. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministerille. Muutama seikka. Ensinnäkin investointipaketista mainitsitte aikaisemmin, että käytte poliittisia keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa. Mielestäni on keskeistä, että jäsenvaltioiden välillä on olemassa joustavuutta niin, että rahaa laitetaan tähän investointirahastoon. Ja tämä pitää ottaa tietyllä tavalla huomioon kansallisessa budjetissa. Ja sitten hankkeesta sanoitte, että keskitytte kolmenaan luottoluokitukseen. Minä luulin, että tämän uuden investointirahaston idea olisi se, että katsotaan niitä hankkeita, jotka eivät ole saaneet rahoitusta. Mielestäni olisi tärkeää nähdä tässä eurooppalaista lisäarvoa. Toiseksi olen esittelijänä rahamarkkinarahasto mietinnössä ja olen pettynyt, että ette maininneet tätä asiaa prioriteetteissanne. Tämä on ollut esillä tämä asia syyskuusta 2013 lähtien ja Italian puheenjohtajavaltio on ponnistellut voidakseen lähentää kantoja neuvostossa. Ekon neuvosto äänestää, ne, valiokunta neuvostoa äänestää tästä 23. helmikuuta E, tämä on sellainen väline, joka voisi olla päämarkkinaunionissa tärkeä, joten haluaisin taata, että tätä asiaa käsitellään prioriteettina teidän puheenjohtajakaudellanne. Kun otetaan huomioon nämä eri kannat, niin mielestäni on teidän vastuullanne löytää ratkaisu jäsenvaltioiden välille ja aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa. Sitten vielä viimeiseksi puhuitte oikeudenmukaisesta verotuksesta ennen kaikkea ylikansallisten konsernien kohdalla, mutta on tiettyjä seikkoja, jotka ovat meille erityisen tärkeitä ja komission jäsen Moskovici on maininnut maakohtaiset tuottoraportoinnit ja myös veroparatiisien musta, mustat listat ja myös tarkastusyhtiöiden äh, roolin. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne näihin asioihin puheenjohtajakaudellanne. Kiitos. Eh, Kiitos. Rova Jill. Mainitsitte hyvin tärkeän seikan, joka on myös Latvian puheenjohtajakaudelle tärkeä, nimittäin verotus. Verotusasiat ovat tietysti laaja asia-alue. Sanoisin, että Latvia tukee näitä asiakokonaisuuksia heti kun se on mahdollista. Nämä kysymykset ovat laaja-alaisia, mutta olemme päättäväisiä, sillä meidän kokemuksemme on, että kriisin alussa – me kohtasimme varjotaloutta ja myös veronkiertoa. Ja viime vuosina maissamme ja maidemme lainsäädännössä on tapahtunut paljon näiden ilmiöiden poistamiseksi. Olemme antaneet paljon valtuuksia verohallinnolle, jotta voidaan torjua verokiertoa. Olemme myös ottaneet käyttöön lainsäädäntöä nolla ilmoituksista. Nyt tämä ehdotus oli ollut jo 20 vuotta olemassa, mutta nyt se on hyväksytty ja se on tärkeä väline rikollisuuden ja veronkierron torjumiseksi. Olemme myös ottaneet käyttöön ilmoitukset, joiden avulla voimme havaita eroja virallisen tulon ja todellisen kulutuksen tai elintason välillä. Verotusasiat ovat yksi painopistealueistamme ja teemme aktiivisesti töitä asioiden edistämiseksi sillä alalla. En nyt voi nimetä mitään tiettyjä tekstejä, lainsäädäntötekstejä tästä asiakokonaisuudesta. Kysyn kysymyksen rahamarkkinarahastoista. Se olisi minulle vielä tärkeää. Ky- Kyllä. Mielestäni tämäkin on tärkeä aihe. Rahamarkkinarahastot, niin niistä voimme kiittää Italian, Italian kautta, joka on tehnyt paljon töitä sen eteen, että erimielisyydet voitettaisiin, mutta niitä on vielä jonkin verran. Emme ole pystyneet saamaan yhteistä kantaa tästä asiasta. olemme pyytäneet ehdotuksia, kompromissiehdotuksia kiistanalaisista asioista ja kun saamme nämä ehdotukset, niin sitten välittömästi jatkamme työtä, jotta saisimme sopimuksen aikaiseksi jäsenvaltioiden kanssa. Mutta nämä erimielisyydet valitettavasti eivät ole selätettävissä, jos emme saa komissiolta tätä mainitsemani uutta ehdotusta. On tärkeää saada siis komissiolta vaikutusten arviointi näistä jäljellä olevista kysymyksistä. Thank you, but the parliament is going to... Kiitos, mutta parlamentti aikoo kyllä äänestää, kuten jo mainittiin ja kuten olen myös sanonut kahdenkeskisissä kokouksissa. Me odotamme siis, että kolmikantaneuvottelut aloitetaan ajoissa. Sitten parlamentilla on kanta ja toivottavasti myös neuvostolta on yleisnäkemys. Ja odotamme innolla teidän panostustanne siihen, että tämä asetus saadaan mahdollisimman nopeasti hyväksyttyä. Ivana Maleveticis. Zahvaljujem predsjedavajući. Dobrodošlicu želi ministru i predsjedniku ECOF. Kiitokset äh, arvoisa Ekovin äh, puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä esitettävänä. Niistä ensimmäinen äh, liittyy yllättävänä Sveitsin frangin tilanteeseen ja sen arvon nousuun. Tilanne on siis äh, yllättävä. Toisaalta haluaisin puuttua myöskin äh, liiallisiin äh, liialliseen velkaan ja niihin liittyviin ongelmiin. Mitä olette tämän asian suhteen tehneet? Toisaalta äsken mainittiin uusista investointimalleista, jos asia nyt sillä tavoin halutaan kuvailla eh, äsken mainitut rahamarkkinarahastot ja niiden eh, vaikutus investointien eh, vahvistamiseen Euroopan unionissa, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan ja onko sen tarkoitus toimia jonkinlaisena korvaavana välineenä? Tätä jotain par Šveici. Kiitos kysymyksestä. Ja kysymys, äh, vastaan tästä Sveitsin frankista. Frank, vastaan, vastaan Sveitsin frankia koskevien kysymyksiin ja, ja lainoihin. Tämä on vakava asia. Ja on kovin surullista, että kehitys menee tähän tyyliin. Mutta jos me olemme suunnittelemassa jotakin kompensaatiomekanismia. Se täytyy maksaa Euroopan veronmaksajien rahoilla. Ja, <clears throat> ja parlamentti on mennyt eri suuntaan viime vaalikaudella. Lainsäädännön hyväksyminen, kun puhutaan pankkiunionia koskevasta lainsäädännöstä, siinä mennään ihan täysin päinvastaiseen suuntaan. Eurooppa on päättänyt, että me, me emme lähde säästämään niitä, jotka toimivat rahoitusjärjestelmässä pankit, pankkien täytyy hoitaa omat asiansa. Eurooppa on osoittanut tien rahamarkkinoille ja todennut, että kukin vastaa luototuksesta – ja luottolaitokset ovat itse vastuussa luototuksistaan, eikä ole oikea ratkaisu, että on, on, on yksi, vain yksi menetelmä luottolaitoksia vastaan ja toinen sitten yksilöitä varten. Minä olen valtiovarainministeri ja latvialaiset tulevat minun puheilleni ja sanovat, että kyllä meidän, me, meillä on Venäjän ruplaa, koska meillä on 12 prosentin näiden korko näille talletuksille, mutta nyt Venäjällä on kriisi ja mitä te valtiovarainministeriön voitte tehdä, jotta säästöni pysyvät tallessa. Mutta voin vastata vain yhden asian että muut veronmaksajat eivät vastaa, jos olette, olette vapaasti valinnut äh, laittaa säästöne Venäjän ruplina. Me emme aio puuttua, koska kompensaatiomekanismit ovat ristiriidassa aikaisemman Euroopan parlamentin viime vaalikaudella tehtyjen päätösten kanssa suhteessa pankkiunioniin. ja pankkien täytyy auttaa itseään näissä, näissä kysymyksissä omilla välineillään, niin vasta sen jälkeen voidaan sitten käyttää kompensaatiomekanismia tai EKP voi puuttua. Me emme voi tarjota mitään erilaista tai poikkeavaa yksilöille tai yksityishenkilöille, koska kaikki rahat ovat veronmaksajien rahoja. Kiitos seuraavaksi Jakob von Weizsäcker. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri Reirs. Ensiksi kehuja. Huomaan jo nyt, että kun käsittelen itse tätä pankkien rakenneuudistusasiaa, niin nyt ö, olen huomannut, että Latvian kaudella on tullut uutta ponta asiaan ja toivottavasti voimme käydä nyt tällä puheenjohtajakaudella neuvoston kanssa neuvotteluita tässä, tästä asiasta. Ja nyt kysymykseen, niin viimeisen puolen vuoden aikana on dramaattisesti keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset erottautuneet tästä inflaatio tavoitteesta, joka on 2 prosenttia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että rahoitusmarkkinat eivät lähde siitä, että nämä teidän mainitsemanne tarpeelliset asiat, kuten rakenneuudistukset ja mahdollisesti tämä setelirahoitus rahapolitiikassa, jota, joka ehkä tulee, ei, ei siis voida e-, estää sitä, että Euroopassa liuutaan Japanin kaltaiseen kriisiin. Jackson Hole puheessaan Mario Draghi sanoi jo viime kesänä, että hän ei yksin EKPn välineistöllä pysty estämään tällaista Japani-tyylistä kriisiä. Siis kuuden kuukauden jälkeen teidän suorituksianne mitataan sillä, miten inflaatiokehitys on jatkunut. Mitä teidän mielestänne rahoitusmarkkinoilla voitaisiin käyttää lisävälineiden näiden mainitsemien välineiden, mainitsemien välineiden lisäksi ja Junckerin investointisuunnitelman lisäksi, jotta tilanne vakautuu ja pääsemme takaisin kasvun tielle? Paldies eh, par eh, jautājumu. Kiitos tästä kysymyksestä. Ensiksikin Euroopan keskuspankista ja deflaatio- ja inflaatiotoimista. Matala inflaatio ja matalan inflaation riskien hallinta – on Euroopan keskuspankin yksinoikeus sen valtuuksien mukaisesti, sillä jäsenvaltioilla ei ole tällaisia välineitä käytössään. Olen vakuuttunut, että EKP edelleen tekee töitä valtuuksiensa puitteissa. En näe mitään syytä olla nyt huolestunut. Sitten nopea edistyminen pankkiunionissa. Tämä varmasti johtaa euroalueen toipumiseen. Voin mainita myös Latvian esimerkin. Palaisinkin tässä herra Karinsin kysymykseen. Näiden kaikkien toimenpiteiden pitää nimittäin kulkea käsi kädessä. Latvian keskuspankin riippumattomuus oli keskeistä kriisin selättämisessä ja Latviassa. Tästä syystä uskon, että meidän pitää taata keskuspankkien riippumattomuus. On myös nähty yrityksiä vähentää keskuspankkien riippumattomuutta. mutta järki voitti ja myönteiset tulokset osoittavat, että olimme oikeassa. EKPn rooli on samanlainen. Aikaisemmat kokemukset siis osoittavat, että Euroopan keskuspankki on täyttänyt tehtävänsä oikein hyvin. Kiitos. Voin näitä keskeyttää. Herras niin ihan lyhyesti vain, 20 sekuntia. Niin ihan lyhyesti halusin vain vielä kysyä, oletteko siis sitä mieltä, että tämä nollakorkoraja, joka olemme olemme saavuttaneet, eikö se mukaan ole vaara, kun otetaan huomioon, että inflaatiotavoite on 2 prosenttia? Oletteko todella sitä mieltä? Eh, es domāju, ka eh, tas eh, patreizajā situācijā risku nerada. Un arī jūs tālāk. Minä olen sitä mieltä, että nykytilanteessa tuossa, tuosta lisäkysymyksestä niin kasvun lisäämisestä olen sitä mieltä, että perusväline tällä kaudella on Euroopan strategisten investointien rahasto – joka sallii sen, että pystymme rahoittamaan reaalitaloutta. Thank you. Kiitos. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Otamme nämä kaksi kysymystä yhdessä. Ensiksi herra Ziilö. Es no sākam negribēju jautāt, bet tomēr par Junkera plānu. Patīk... No, mitä tulee Junkerin suunnitelmaan, me saatamme pitää siitä tai olla pitämättä siitä, mutta se kuitenkin tulee hyväksynnän eteen Latvian puheenjohtajakaudella. Ja se tarkoittaa sitä, että me tulemme vastaamaan se mahdollisesta epäonnistumisesta. Ja me, meitä myös kiitetään sitten se mahdollisesta onnistumisesta. Kysymykseni onkin, millä tavalla tämä Junckerin ö, suunnitelman järjestelmä on su, suunniteltu? Mitä, mitä projekteja katsota. Ettekö te pelkää, että suurimmat osat, useimmat projekt, projektit toteutetaan läntisessä Euroopassa eikä niinkään syrjäseuduilla, koska yksityinen pääoma tietenkin haluaa tuottoa investoinneilleen. Ehkä ei ole niin, se ei olekaan niin suotuisaa soveltaa sellaisille projekteille, jotka saattaisivat olla geopoliittisestikin hyvin tärkeitä. Soru. Renato Soru. Grazie Presidente. Ieri on po' Kiitokset eh, puheenjohtaja. Olin eh, jonkun verran kateellinen yhdysvaltalaisille eilen, kun olin eh, Obaman puheen tilanteesta. Ja nyt kuitenkin, jos ajatellaan tilannetta suhteessa Eurooppa Yhdysvallat, olemme todellakin häviän asemassa, koska esimerkiksi työllisyys on kasvanut ja muutoinkin luottamus tulevaisuuteen on korkealla tasolla Yhdysvalloissa. Kuitenkin Euroopassa edelleenkin pyöritellään sanoja ja riidellään. Jatkuvasti vertaillaan eri maiden tilannetta keskinäistä tilannetta ja emme pääse puusta pitkään. Yhdysvallat ovat varmaankin pitäneet pidemmän korkeuden, koska heillä on yhteinen rahapolitiikka käytössään. Samoin myöskin koko finanssipoliittinen järjestelmä on yhteneväisempi kuin meidän järjestelmämme. He eivät missään tapauksessa ole sortuneet esimerkiksi leikkaamaan koulutusvaroja, köyhdyttämään keskiluokkaa ja, ja muutenkaan leikkauksia ei ole tehty sosiaalisella sektorilla. Siksi toivon, että puheenjohtajamaa pystyisi jollakin tavoin linkittämään Euroopan unioniakin yhteen. Meidän on otettava yhteisiä askeleita, edettävä yksissä tuumin, koska muuten emme pääse kovinkaan pitkälle. Tātad eh, šie divi jautājumi varbūt kaut kur arī. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ne ovat hieman päällekkäisiä mielestäni tai <clears throat> limittäisiä. Ja minun vastaukseni tulee olemaan ytimekäs. Minä pidän kiinni äh, minulle suodusta ajasta, mutta äh, kun puhutaan USAsta, USAssa puhutaan suuremmista luvuista kuin missään EU-maassa. Ei ole helppoa kehua itseään, mutta tämä on ainoa jakso maailman historiassa, jossa Eurooppa, jonka Eurooppa on, josta Eurooppa on nauttinut ilman minkälaista sotaa. Ei tietenkään ole helppoa sopia kaikesta, mutta ainakaan me emme ole tappelemassa toistia, toisimme vastaan enää. Investointisuunnitelma ja sitten rasiilialistuma kysymys. Minä en usko, että tällaista riskiä on, koska on tärkeää, että uudet maat pitää mainita, että 80 prosenttia, 80 prosenttia kohesiorahastosta menee uusiin jäsenmaihin. Ja uudet jäsenmaat pelkäsivät, että tätä osuutta vähennettäisiin. Se ei ole, näin ei ole tapahtunut ja, ja voin ensinnäkin sanoa, että kohesio on edelleenkin olemassa jäsenvaltioiden käyttöä varten. Ja toisekseen kaikkien jäsenvaltioiden osalta yhtenäinen Euroopan unionin kehitys tasapainottaa kehitystä koko Euroopan unionin alueelle, mikä on hyvin tärkeää. Totta kai on selvää, että, että suuret projektit suurissa maissa toteutuvat, mutta meillä on myös suuria projekteja pienemmissä maissa. Esimerkiksi Baltian alueen rautatieprojektien Rail Baltic, siinä puhutaan 70 miljardista eurosta – jotka on korvamerkitty PK-yrityksille. Niinpä 200 miljardia euroa yhteensä ja 70 miljardia tästä PK-yrityksille. Siksi uskon, että, että rahoituksen jakautuminen tulee olemaan kohtalaisen tasaista ja on tärkeää taata, että sijoitus Äh, sijoittamiset ja, ja tähän liittyvä rahoitus ei saa johtaa ylimääräisiin, ylimääräisiin menoihin valtion budjetissa. Pitää tässä keskittyä yksityiseen rahoitukseen. investoitu, sijoitettu raha, sen täytyy maksaa itsensä takaisin tavallaan. Suurin tai pääriski lienee siinä, että Euroopassa ei ole riittävästi investointeja. Ja me olemme kaikki kiinnostuneita kehittämään yhtenäismarkkinoita ja liike-elämä ja yritykset kaikissa maissa tekevät kauppaa keskenään. Tämä alkoi vanhoissa esimaissa, uudet maat eivät hyötyneet tästä, mutta tämä pääasia kohesiopolitiikassa on se, että taataan tasainen kehitys Euroopan unionin alueella. Ja minä olen, olen vakuuttunut siitä, että rahaa riittää Euroopan myös strategisiin investointiin myös uusissa jäsenmaissa. Kiitoksia. Thank you. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, tästä hedelmällisestä vuoropuhelusta. Kuten viimeinen kysymys näytti, investointipaketin kysymys on ollut oikein tärkeä. Nyt voinkin kertoa, että ensi maanantaina kello kolmelta varapuheenjohtaja Katainen tulee tänne kertomaan komission ehdotuksesta ja sitten voimme aloittaa neuvottelut ehdotuksen sisällöstä pian. Kiitos teille, että tulitte tänne keskustelemaan painopistealueista. Ja haluaisin myös selventää, että tälle valiokunnalle myös rahamarkkinarahasto asian päätökseen saattaminen on hyvin tärkeää, kuten myös muutkin asiat on myös tärkeää, miten tämä joustavuus, tiedonanto selventää sääntöjä kaikille, joten olen tästä tulkinnasta täysin samaa mieltä ja tietysti taloudellisesti jokainen voisi ajatella tästä mitä haluaa, mutta on tärkeää, että jokainen, jokainen taho koko Euroopassa tulkitsee sääntöjä samalla tavalla, joten tämä on tärkeä edistysaskel ja Latvian puheenjohtajakausi on myös vaikuttanut tämän saavuttamiseen. On tärkeää, että ECOFIN osallistuu tähän keskusteluun. Tietysti rahapolitiikka on EKPn toimivallassa. Tämä valiokunta on hyväksynyt mietinnön tai päätöslauselman, jossa se ilmaisee huolensa tästä inflaatiosta haluaisimme, että inflaatiotaso olisi lähellä kahden prosentin tavoitetta. Ja haluaisimme, että EKP tekee kaikkeensa mandaattinsa puitteissa, kuten mainitsemme päätöslauselmaesityksessä. Mutta kuten sanoitte, me kyllä uskomme myös Euroopan keskuspankin täyteen riippumattomuuteen. Kiitos tästä keskustelusta. Tehkäämme yhteistyötä. Toivotan teille onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellanne. Näin kokous päättyy. Jatkamme kello kolmelta. Kiitos.